pitää aloittaa tämä kokous. Meillä on hyvin rajoitetusti aikaa ja kaikki aika on jo jaettu puhujille ja kysyjille. Ensinnäkin, arvoisa komission jäsen ehdokas, me olemme täällä kuulemassa rouva Damanakia, joka on ehdokkaana kala- ja meriasioiden komissaariksi perussopimuksen ja 17 liittyen yhteen nojalla. Tervetuloa kaikille tähän kuulemiseen osallistuvat kalatalousvaliokunnan jäsenten lisäksi liikennevaliokunnan jäsenet, jotka lopussa saavat puheenvuoron. Keskustelu on kuultavissa suorana parlamentin nettisivuilla ja se myös videoidaan ja sieltä sitä voi kuunnella. Kuten sihteeristö on etukäteen jakanut tarkat selostukset tämän proseduurin yksityiskohdista. Oletan, että kaikki tuntevat säännöt, joilla täällä toimitaan, mukaan lukien rouva Damanaki itse, joten en toista niitä tässä. Sanon vain, että tulen pitämään näistä puheajoista kiinni hyvin tiukasti. Rouva Damanaki on antanut kirjalliset vastaukset etukäteen annettuihin kirjallisiin kysymyksiin ja nämä vastaukset on kerrottu kaikille edustajille kaikilla eri kielillä. Ennen kuin alan komissaariehdokkaalle, koordinaattoreille ja muille jäsenille puheenvuoron, tulen puheenjohtajana esittämään joitakin esihuomautuksia Rova Damanakille. Rova Damanaki, kuten olette tietoinen, niin kysymykset jättivät hyvin vähän tilaa spesifille kysymyksille, jotka liittyvät eri komission toimialojen ja jäsenten erityisalueisiin. Tämän takia ja Lissabonin sopimuksen huomaan ottaen kalatalousvaliokunta päätti keskittyä institutionaalisiin kysymyksiin ja esittää viisi kysymystä, jotka liittyvät teidän sitoumuksiinne suhteessa Euroopan parlamenttiin. Minun täytyy kertoa teille, että vastaukset, jotka olette antaneet kirjallisesti, ovat epämääräisiä, eivätkä ne valitettavasti osoita erityistä halua sitoumukseen, sitoutumiseen näihin kysymyksiin, joten ne ovat tuottaneet meille jonkin asteisen pettymyksen. Tämä näyttää siltä ikään kuin komissio ei olisi ottanut huomioon, että Lissabonin sopimus on astunut voimaan. Ja sen takia haluankin esittää teille uudelleen joitakin kysymyksiä ja antaa teille uuden tilaisuuden antaa tarkemman vastauksen, jotka mahdollistavat sen, että me pääsemme arvioimaan sitä sitoutumisen astetta, joka teillä on suhteessa Euroopan parlamenttiin ja aivan erityisesti ne olisivat erittäin tärkeitä parlamentille välitettävää tietoa ajatellen ja sama koskee neuvostoa ja myös parlamentin edustajia, jotka ovat täällä läsnä, myös kaikkia alueellisia kala, kalatalousalan järjestöjä. Minä haluaisin tietää, tulemmeko me olemaan yhtä edustettuina me kaikki mainitut tahot kuin komissio näissä kysymyksissä. Siksi pyydämme teiltä vielä uudestaan, että taistelisitte näiden asioiden puolesta, kun otetaan huomioon Lissabonin sopimuksen voimaantulo. Tietenkään nämä kysymykset eivät ole ainoat, jotka tässä kuulemisessa tullaan esittämään. Jäsenet tulevat esittämään teille tarkempia kysymyksiä Euroopan unionin meri- ja kalastuspolitiikasta ja vielä annan nyt seuraavaksi puheenvuoron ja säästän kaksi minuuttia teille puheenvuoron, joka on siis teidän johdantopuheenvuoronne. Olkaa hyvä, Rova Damanaki. Ευχαριστώ Rouva puheenjohtaja, Rova Fraga, arvoisat edustajat, minulla on suuri kunnia – esiintyä Euroopan parlamentissa komission sen ehdokkaana. Tämä on ratkaiseva tilanne, huippuhetki poliitikon elämässä, jolla niin kuin minulla on monen vuoden kokemus Kreikan parlamentista. Minun maanihan on syvästi juurtunut Euroopan unioniin ja eurooppalaiset sitoumukset minun kannatani menevät hyvin pitkälle koska ne ovat tulosta monivuotisesta poliittisesta elämästä, joka oli aina ollut helppoa. Minä olen maksanut hinnan politiikasta ja Euroopan unioni vuosikymmenien ajan on harjoittanut voimakasta kalastuspolitiikkaa. Se on eräs harvoista todella yhteisöllisistä politiikoista. Me haluamme olla tässä johdonmukaisia, jatkaa sitä johdonmukaisesti ja myönteisesti tulevaisuudessa. Ja tervehdin sitä, että uusien Lissabonin sopimuksen myötä syntyneiden puiteritysten kautta myös kalastus tulevaisuudessa on yhteispäätösmenettelyn kohteena, samoin, samoin kuin muukin lainsäädäntö, joten minä toivon, että Euroopan parlamentilla tulee olemaan voimakas rooli tällä alueella. Tällä alueella, josta me tänään puhumme, meillä on sillä alueella selkeä, voimakas perusta, ja se työ, jota aiemmat kollegat ovat tehneet, ennen kaikkea herra Borch ja komissio, parlamentti, eri jäsenvaltiot toivovat käännettä parempaan tällä alueella. Minä haluaisin nyt jatkaa englanniksi, koska tässä on kysymys myöskin teknisestä kielenkäytöstä ja siksi olen viime viikot opetellut englantia. Niin, Uudistus tulee jatkumaan ja totta kai se tulee olemaan, kalastuspolitiikan muutos on tärkeää tulemaan keskipisteessä työssäni. Noin 400 esitystä, jotka sitä on tehty, niin julkinen kuuleminen ja vihreä paperi ovat ottaneet huomioon laajan näkemyksen kantoja eri asianosaisilta ja yleisöltä. Me on hyvin vakavasti nämä kuulemiset, samoin kuin myöskin teidän valiokuntanne näkemykset. Aika tehdä päätöksiä ja aika panna asioita toimeen on tullut. Minulla on neljä avainsanaa, jotka haluan sanoa. Kestävyys. Kestävyys on avainsana äh, ajatellen tulevia esityksiäni teille ja neuvostolle. Ympäristöllisyys, taloudellisuus ja myöskin sosiaalinen kestävyys. Minä uskon, että voimme löytää synteesin ja tasapainon näiden kolmen välillä ja saada ne toimimaan harmonisesti ei pelkästään pitkällä tähtäyksellä, vaan tässä ja nyt. Me voimme kalastaa vähemmän ja ansaita enemmän. Me voimme tarttua liikakapasiteettiin laivastojemme osalta, jotta saamme kalastuksesta kannattavampaa. Samaan aikaan meidän täytyy turvata pienimittainen kalastus e, ja suojata sitä kielteisiltä vaikutuksilta. Kalastus on enemmän kuin elintarvikkeiden elämän lähde rannikkoalueille. Kalastus edustaa turvallisuutta, kulttuuria ja historiaa. Se on elämäntapa. Se on elämää, johon liittyy monia vaikeuksia, jotka minä tunnen hyvin, koska olen syntynyt kalastajakylässä. Vain kannattava kalastus voi turvata kalastajien ja heidän perheidensä toimeentulon. Jotta kalastus olisi kannattavaa, Merissä täytyy olla kalaa kestävällä tavalla. Me voimme kalastaa vähemmän ja saada enemmän arvoa kalastuksesta. Me voimme edistää sopivia hallinnointimenetelmiä menetelmiä ja kehittää ympäristöystävällistä vesiviljelyä. Voimme kohdata taloudellisesti sen tilanteen, että voimme välttää kalojen poisheittoa ja tehdä siitä menneisyyden kysymyksen. Voimme investoida laatuun, tuotteidemme tuoreuteen ja merkintään, jotta voimme saada hyvää ruokaa eurooppalaisille perheille. Toinen asia, demokraattinen vastuullisuus. Tämä on minun toinen avainsanani. Se koskee kaikkia tämän sektorin kumppaneita. Kalastuspolitiikka on yhteisöllistä politiikkaa, mutta minä uskon, että tämä voidaan saavuttaa ilman, että tehdään kaikkia yksityiskohtaisia päätöksiä korkeimmalla mahdollisella poliittisella tasolla. Meidän täytyy kohdata mahdollisuudet, jotka liittyvät hajauttamiseen ja alueellistamiseen meidän politiikkamme alueella. Ja meidän täytyy katsoa, mitä mahdollisuuksia on siinä, että asianosat otetaan aktiivisesti mukaan päätöksentekoon, samalla kun tietysti täysin kunnioitetaan perussopimuksia. Globaali ulottuvuus on myöskin avainkysymys. Meidän täytyy kohdata se, jotta olemme valmiit kohtamaan 21. vuosisadan. On totta, että kalastussopimuksesta saavutetaan parempia tuloksia. Ne voivat turvata paremman kansainvälisen ympäristön tälle alalle ja saman aikaan ne voivat kehittyä niin, että ne ovat edullisia myöskin meidän kumppanuusmaillemme. Mitä tulee siihen, että huolehditaan siitä, että resurssit pysyvät kestävinä ja samana kaudella uusia työpaikkoja, luodaan teollisuutta ja kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja demokratiaa, ne ovat tärkeitä. Ne ovat alueita, joissa parlamentilla on kokemusta, jota voidaan vahvistaa. Lissabonin sopimus, joka asettaa Euroopan parlamentin neuvoston tasavertaisen asemaan, vaatii sitä, että tapahtuu laadullinen muutos. Minä olen tästä yhtä mieltä, rouva puheenjohtaja. Kuitenkin Tämä ei ole kysymys, joka liippuisi pelkästään minun vastuustani. Kysymys on horisontaalisesta asiasta, joka koskettaa koko komissiota ja neuvostoa. Odotan, voi sanoa, että odotan ilolla sitä, että voimme käyttää kaikkia mahdollisia toimintamahdollisuuksia, jotta saamme parempia vastauksia uudessa puitesopimuksessa. Sääntöjen noudattaminen on viimeinen avainsana ei suinkaan mit, mitättömin niistä, koska kysymys on meidän politiikkamme uskottavuudesta. Meidän täytyy pyski, pyr, pyskiä, pyrkiä turvaamaan se, että sääntöön otetaan ja harjoittaa reilua kilpailua naapurimaiden kanssa, jotka harjoittavat kalastusta samoilla vesillä. Meidän täytyy luottaa siihen, että voimme luoda kontrollipuitteet. Meidän täytyy harjoittaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voimme seurata tämän teollisuusalan toimintaa ja estää tuonti, joka tapahtuu laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemän kalastuksen kautta. Nyt kääntyisin merikysymyksiin. Sininen kirja on saanut tukea ja impulseja Euroopan parlamentista ja neuvostosta. Joten nyt on hetki mennä eteenpäin, pyrkiä löytämään synergiaa eri sektoreiden välillä. Meidän täytyy valmistella konseptia, jossa on integroitu merialueen hallinto, jotta voimme saada kullekin merialueelle räätälöityjä ratkaisuja, kuten puheenjohtaja Barroso on kuvannut poliittisissa suuntaviivoissaan. Kun itse tulen saarelta, jolla on rikkaat meriperinteet antiikista, minolaisesta kulttuurista lähtien, tulen olemaan ylpeä omalta osaltani antaakseni, panos, antaakseni panokseni siniselle kasvulle Euroopassa. Meidän täytyy keskittyä sinisen kasvun tarjoamiin mahdollisuuksiin, innovatiivinen merialueiden suunnittelu voi luoda mahdollisuuksia käyttämättömille meriresursseille niiden käytölle vaihtoehtoisessa energiassa, alhaisessa hiililiikenteessä, eurooppalaisissa verkoissa ja sinisessä bioteknologiassa. Meren meritiet, lyhyet matkojen merikuljetukset, rannikomatkailu voivat tuoda uusia näkemiä. Toiseksi sinisten työpaikkojen luominen, meritaitojen edistäminen ja merialan erinomaisuuden sertifikaattien luominen voivat osaltaan edistää kehitystä tähän suuntaan. Kolmanneksi, kolmas avainsana merialueella. Turvallisuus kansalaisille, kalastukselle ja liikenteelle. Uuden eh, yhdistetyn merialan seurantajärjestelmän luominen on avainhaaste sille, että luodaan Euroopan merialue, jossa ei ole rajoja. Neljänneksi tiedon talouden vahvistaminen. Mitä tulee siihen, että Euroopasta tulisi johtava merin tutkimuksessa, meidän täytyy panostaa uusiin, uuteen Evnetiin, siis eurooppalaiseen mm, merenseurannan tietoverkostoon, ja Maratlasiin, joka on eurooppalaiseen meriatlakseen. Jos minut vahvistetaan komissiollisena, joka vastaa merikysymyksistä ja kalataloudesta, minä välittömästi tartun työhön, jotta saan aikaan selkeän myönteisen muutoksen kaikkien niiden elämässä, joiden elämä liippuu kalastuksesta ja mitä tulee sitten myöskin muutoksen, joka koskee meidän rannikkoympäristöämme. Minulla tulee olemaan suuri ylpeyden aihe muokata näitä politiikkoja todellisessa kumppanuudessa, jotta voimme antaa kalastukselle ja meriyhteisöllemme kestävän tulevaisuuden. Kiitos. Muchísimas gracias, señora candidata. Kiitoksia arvoisa komissaari ehdokas. Seuraavaksi menemme koordinaattorien puheenvuoroihin. Ensimmäiseksi annan kaksi minuuttia rouva Antti Norolle. Olkaa hyvä. Buongiorno, eh, signor, signor commissario, benvenuta. In Kiitos, hyvä komission jäsenehdokas ja tervetuloa valiokuntaamme. Mainitsitte monenlaisiakin aiheita, joihin haluaisin palata puheenvuorossani. Mainitsitte sen, kuinka tärkeitä aikoja me elämme, koska nyt meillä on ensimmäistä kertaa yhteispäätösoikeudet ja täten kalatalousvaliokunnan rooli tulee olemaan merkittävä ja toivon mukaan me voimme tehdä yhteistyötä kanssanne sillä tavalla, että se hyödyttää molempia osapuolia. Tiedän, että te työstätte tätä vihreää kirjaa ja toivon, että voitte lähteä tämän suhteen heti liikkeelle ja siihen heti perään valkoisen kirjan kanssa. Me odotamme vastauksia teiltä tässä asiassa. Ja sitten mitä alueellistamiseen tulee, senkin mainitsitte. Me kaikki valiokunnassa haluaisimme tietää, mitkä teidän mielestänne ovat ne mahdollisuudet yhteiselle kalatalouspolitiikan paikalla olla olemassa yhtä aikaa alueellistamisen kanssa, koska joskus nämä, näiden kahden asian yhteensovittaminen tulee olemaan hankalaa. Mainitsitte myöskin merkinnät, etiketöinnin. Olin kovin iloinen tästä maininnasta. Mutta onko teillä ajatuksia siitä menettelystä, jota aiotte tässä asiassa noudattaa? Kiitoksia. Voitte vastata kaksi minuuttia. Olkaa hyvä, komissaari. Haluaisin kiittää sydämellisesti kysymyksiä, jonka herra Antti Noro esitti. Niin, totta kai nämä ovat asioita, jotka meitä pohdituttavat. Minä jos totesin, että olemme saaneet 400 niin kommenttia tähän julkiseen kuulemiseen, joka koskee tätä vihreää kirjaa. Ja nämä liittyvät kaikkeen, monet niistä liittyvät tähän hajauttamiseen, hajauttamiseen. Ja tietysti on monia erilaisia tulkintoja, jotka koskevat tätä käsitettä tämä on tehtävä alusta asti selväksi, kun puhutaan hajauttamisesta, ei ole kysymys siitä, että kalastuspolitiikkaa palautettaisiin takaisin kansalliselle tasolle. Se on yhteisöllistä politiikkaa ja pysyvät, pysyy yhteisöllisenä, mutta meidän täytyy tietysti pyrkiä löytämään, mitä vastuullisuutta sopimusten puitteissa, se voimme yhdessä selvittää todellisessa yhteistyössä, mitä voidaan siirtää alemmalle tasolle, mitenkään ole ymmärrettävää sen, miksi neuvoston, komission ja kaikkien pitäisi käsitellä esimerkiksi verkko, silmäkokojen ö, kysymystä, mitä tulee kaloihin, joita pyydetään esimerkiksi Skotlannin rannikolla. Tämä on sellaista, mitä voidaan hajauttaa, mutta totta kai silloin täytyy kunnioittaa myös perustamissopimuksia. Se on meidän velvollisuutemme ja tietysti myöskin minun velvollisuuteni komissionissa ehdokkaana. Voimme tietysti puhua sitten siitä, millä tavoin tämä voidaan saavuttaa. Miten me kaikki voi, miten voidaan kaikki vetää mukaan näiden päätösten tekemiseen. Tavoitteena tulee olemaan, kuten sanoin, että saadaan räätälöityjä ratkaisuja eri alueille, kullekin merialueelle. Ja Tämä siis koskettaa kaikkia asianosaisia ja mielelläni keskustelen asiasta teidän kanssanne ja minä mielelläni keskustelen teidän kanssanne myös siitä, miten pitkälle voidaan toimivaltaa siirtää, miksi merkintäkysymyksissä, tutkimuskysymyksissä, sertifioinnissa. Tämä on hyvin tärkeää, koska silloin meillä on mahdollisuuksia luoda samat edellytykset kalastukselle naapurimaista ja meidän omille kalastajillemme, esimerkiksi Italian ja Kreikan Italia ja Kreikka ja muut välimeren maat ovat maita, joita tämä koskettaa, samoin myöskin muut maat, jotka kohtavat meidät reilussa kilpailussa. Kiitoksia rouva Damanaki. Seuraavaksi haluaa herra Hantinoro ei halua esittää lisäkysymystä, jota menemme seuraavan koordinaattorin, joka on Rouva Rodust sosiaalidemokraattisesta ryhmästä. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Kunnioitettu Rouva Damanaki, toivotan teidät erittäin lämpimästi tervetulleeksi tänne ja olen iloinen siitä, että saamme tehdä työtä yhdessä, nimittäin seuraavasta syystä. Te olette ollut monta vuotta puheenjohtajana ja siitä, tai jäsenenä, ja siitä te tiedätte, että tiedätte erittäin tarkkaan, millaisia ongelmia parlamentin jäsenen ja eh, toisaalta neuvoston ja ministerien, ja eh, muiden välillä voi tulla. Ja koska teillä on niin pitkä historia parlamentin jäsenenä, niin varmasti tulette ymmärtämään meidän ongelmiamme erittäin nopeasti. Minun kysymykseni liittyy yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen. Kuten jokainen uudistus, jonka, jonka on tehtävä onnistua, se maksaa rahaa. Me tarvitsemme rahaa saadaksemme aikaan hyvän YMPn uudistuksen, mutta tarvitsemme myös resursseja ja määrärahoja voidaksemme lieventää tämän reformin sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia. Samoin myös yhteisen kalastuspolitiikan reformi tulee maksamaan rahaa, mutta silti toivon integroitua yhteistä kalastuspolitiikkaa, koska ilman puhtaampia vesiä ja ekologista tasapainoa pitkällä tähtäimellä yksi yksikään kala ei tule enää uimaan meidän vesissämme. Miten te tulette komission ja neuvoston kolleganne vakuuttamaan siitä, että saadaan aikaan menestyksekäs uudistus ja kestävä meripolitiikka? Kiitoksia. Rova Damanakin saatte kolme minuuttia alkaa. Θα μπορούσα να with a little help. Niin, vastaan englanniksi. Uskon, että tekin tulette olemaan ystäviäni tässä taistelussa, koska tästä tulee taistelu. Kysymys on taloudesta. Niin, totta kai. Ilman varoja tämä ei onnistu. Ja iloitsen kovasti tästä kysymyksestä. Kysymys, keskusteluita me käymme uusista näkymistä, uudesta, uh, uudesta rahoitusnäkymistä – Siinä voimme harjoittaa yhteistyötä. Niitä tavoitteenamme on todella vakavan politiikan aikaansaaminen. Voimme saada aikaan hyviä tuloksia, jos harjoitamme solidia, vakaata työtä ja käytämme hyvin ne varat, jotka ovat käytettävissämme. Tärkeää minun mielestäni on se, että me tarvitsemme eri varat meripolitiikkaa varten ja merenkulkua varten kalastuksellahan ei ole paljon varoja, yksi miljardi vuodessa, ei edes sitä. Nämä varat, niitä varoja ei tulisi nyt vielä käyttää sitten lisäksi myöskin merenkulkuun. Merenkulkuun tarvitaan omat varansa ja toivon, että voimme yhdessä tehdä tästä, esittää tästä vaatimuksia. Tämä oli sinun ensimmäinen vastaukseni. Sitten nämä muut kysymykset. Me pyrimme saamaan rahoitusta yhteistyössä myös muiden äh, suuntien kanssa, muiden pääosastojen kanssa, esimerkiksi tutkimuksen pääosaston kanssa ja asioista vastaavan komission jäsenen kanssa. Olen ottanut hänen jo yhteyttä. Valmistelemme ohjelmaa merentutkimuksesta. Se on ohjelma, jota myöskin tullaan käsittelemään, joka on esillä tavoitteissamme. Kysymys on siitä, että saadaan aikaan tilannekuva tilanteesta merissä ja merivarojen oikeasta käytöstä. Ja varojen ei tarvitse tulla meiltä. Kysymys on yhteisön varoista, jotka saadaan komission budjetista tutkimusta varten. Ja sitten on myöskin 10 miljoonin tutkimusohjelma, joka koskee rannikkokalastusta. Siinäkin voimme saavuttaa hyvää yhteistyötä muiden pääosastojen kanssa, esimerkiksi liikennepääosaston kanssa. Siinä on monia kosketuskohtia meripolitiikkaan ja muihin ulottuvuuksiin. Ja sitten vielä viimeinen ulottuvuus, josta haluaisin puhua, on tärkeää, että me käytämme omat varamme paremmin. Meillä on eh, eurooppalainen kalastussäätiö, kalastusrahasto ja näitä muita välineitä, joiden kautta voidaan rahoitusta harjoittaa. Ja meillä on viisi akselia, jotka sitä määrittävät. Ja neljäs akseli on tärkeä, nimittäin kestävä kehitys. Meidän täytyy nekin vähät varat, joita meillä on, käyttää optimaalisesti, jotta voimme saada siitä yhteensopivamman muiden politiikkojemme kanssa. Rouva Rodust, haluatteko käyttää lisäkysymysmahdollisuuden? Minulla ei ole lisäkysymystä, mutta haluan korjata, mitä äsken sanoin. Itse asiassa nämä kysymykset olisi voitu. Minä sanon, puhuin äsken maatalouspolitiikasta, kuulin juuri. Tarkoitus oli tietysti minun puhua kalastuspolitiikasta, joten te ette vastanneet itse asiassa siihen, mitä aioin kysyä. Kiitoksia. Seuraavaksi liberaaliryhmän koordinaattori herra Gallagher. Kaksi minuuttia alkaa. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella komission jäsenehdokasta nimityksestään ja toivotan hänelle parasta mahdollista menestystä. Ja tämä sana kumppanuus sana, jota hän käytti, se on täysin välttämätöntä nyt Lissabonin sopimuksen takia ja ilmankin Lissabonin sopimusta kumppanuus on tärkeä asia valiokuntaa ja komissiota täytyy kuunnella ja täältä löytyy paljonkin asiantuntemusta, joka tulee varmaan olemaan teille hyödyllistä. Puhuitte myöskin vakaasta perustasta. On erittäin hyvä, että viittasitte edeltäjänne Borgiin, jolla oli hyvät suhteet valiokuntaan ja tämä on myöskin tärkeä asia. Sopimus on tietenkin antanut parlamentille paremman päätöksentekoroolin kalatalousasioissa yhteispäätösmenettelyn muotoa Eli nyt kun viitataan yhteiseen kalatalouspolitiikkaan, voisitteko hieman kertoa, miten näette näiden kolmen toimielimen tekemän yhteistyötä? Ja myöskin tärkeä sektori, johon viittasitte, on itse tämä kalataloussektori, eli sekin tulisi ottaa mukaan. Ja voisinko vielä kiinnittää huomiotanne seikkaan, josta varmaankin olette tietoinen, ne neuvottelut, jotka katkesivat ennen joulua joita ei saatu päätökseen. Pyytäisin teitä keskittymään hyvin vakavasti siihen seikkaan, että tällaista rannikkovaltiosopimusta kolmansien osapuolien tai kolmansien maiden kanssa siis sillä tavalla, että ne voisivat yksipuolisesti hallinnoida varantojaan. Tähän on pakko saada kumppanuutta silloin, kun on kysymys tällaisista hajallaan olevista kalakannoista eri vesistöissä. Mitä Norjaan tulee, Tämä on erittäin tärkeä asia pelagisten lajien kannalta ja me haluamme varmistaa sen, että te todellakin käsin kosteltavasti tartutte näihin keskeytyneisiin neuvotteluihin. Sitten Rova ainakin kolme minuuttia alkaa. Niin, haluaisin kiittää näistä eri kollegojen komiteasta. Olisi minä tahtoa siihen, mitä Rova Rodus sanoi. Niin, minä olen ollut parlamentin jäsen siitä lähtien, kun se on ollut mahdollista, En tiedä hyvin, miten vaikeaa parlamentin jäsenten todella on sisällöllisesti, poliittisesti ja myöskin kreatiivisella tavalla toimia suhteessa toimenpanevaan tahoon, sikäli kun komissiota voidaan pitää toimenpanevana tahona. Siksi toivon, että me edelleenkin voisimme toivoa, että minulla säilyisi kyky edelleenkin katsoa asioita myöskin parlamentin jäsenten kannalta. Minä siis pyrin saamaan aikaan aitoa yhteistyötä myöskin neuvoston kanssa. Uuden puitesopimuksen puitteissa pitäisi löytää parhaat mahdolliset menettelytavat. Sitten seuraava kysymys, joka on se, että haluaisin sanoa, että me voimme sanoa, että ovat hyvät olosuhteet siitä, että olemme saaneet aikaan myöskin keskustelut Norjan kanssa ja mediasioiden pääosasto on käynnistänyt nämä. Nehän ketketettiin pitkäksi aikaa ja siksi meillä oli todellisia vaikeuksia, koska Norja on suuri naapurimaa, joka on meille tärkeä, ei pelkästään kalastuksen kannalta, vaan myöskin muilla alueilla, esimerkiksi energian kysymyksissä ja myöskin merialueiden hyödyntämisessä, kauttakulkuoikeuksissa. Ja on tärkeää, että hyvät naapurisuhteet säilyvät. Ja toinen, että nämä neuvottelut, jotka on keskeytetty, että ne käynnistetään uudestaan. Ne keskeytettiin syistä, jotka parlamentin jäsen täällä juuri mainitsi. Siis täällä juuri sitä, miten kalastusoikeuksia voidaan puolustaa, mitä tulee pelagisiin kantoihin tai pelkästään niihin. On, nehän siirtyvät pohjoiseen päin myöskin ilmastonmuutoksen vuoksi, mutta myöskin siksi, että on olemassa erilaisia tilapäisiä muutoksia. Ja tältä kannalta meidän pitäisi pyrkiä löytämään ratkaisu, joka on kaikkien kannalta paras mahdollinen. Mutta Norjalla suurena maana on merkitystä EUlle ja Siksi on tärkeää, että täytyy voida saada aikaan pitkäaikaista suunnittelua ajatellen kiintiöitä, joita annetaan yksittäisille maille. Ja me pyrimme mahdollisimman nopeasti pääsemään sopimukseen. On tärkeää, että jatkamme vuoropuhelua naapurimaiden kanssa ja saamme, pääsemme yksimielisyyteen. Yksimielisyys tulisi olemaan paras mahdollinen ratkaisu ajatellen myös kiintiöitä ja muita kysymyksiä, jotka liittyvät Norjaan. Herra Kaller, yksi minuutti. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Jos keskityn omaan maahani, niin 80 prosenttia aluksista on alle 15 metriä pitkiä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että voidaan puhua pienkalastuksesta Meillä on myöskin rannikkosaaret ja nämä ovat hyvin tärkeitä yhteisöjen kannalta. Mitään vaihtoehtoista työllisyyttä näillä alueilla ei ole. Eli haluaisin komission jäsenen kertovan meille Aikookohan siinä vaiheessa, kun yhteistä kalatalouspolitiikkaa uudistetaan, että todellakin selkeästi määriteltäisiin poikkeukset tällaiseen pienkalastukseen. Ja sitten nämä alueelliset neuvoa antavat neuvostot, niillä on ollut hyvin tärkeä rooli viime vuosina ja kuten olette jo sanonutkin, toivon, että te tuette sitä, että nämä neuvoa antavat neuvostot, niistä tuli siis lakisääteisiä, koska niillä saattaa olla hyvinkin tärkeä rooli. Eli haluaisin tietää, tuetteko tätä lähestymistapaa? Niin, rouva Damanaki, yksi minuutti. Niin, arvoisa jäsen otti esiin äärimmäisen tärkeitä teemoja minä sanon pelkästään sen, että ei pelkästään teidän maassanne, vaan kaikissa EU-maissa pienet alukset ovat enemmistönä. 80 prosenttia Euroopan kalastusaluksista ovat alle 12 metrin aluksia. Tämä on äskettäisen tutkimuksen tulos. Eli kysymys on pienimuotoisesta kalastuksesta ja siksi tarvitsemme siihen sopivaa politiikkaa. En ehdi tässä selittää tätä kovin tarkoin, mutta on olemassa konkreettista politiikkaa pienaluksille ja tästä on ilman muuta keskusteltava myös yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen yhteydessä. Minä uskon, että me onnistumme löytämään tyydyttävät ratkaisut näissä erittäin perustavanlaatuisissa teemoissa. Kiitoksia. Vastaukset, vatsa, vastaukset eivät saa tuoda mukanaan uusia lisäkysymyksiä. Sitä, sitä minä en tule sallimaan. Sitten rouva Lövin, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Vihreiden koordinaattori. Thank you very much, Mrs. Kiitos Rova Damanaki ja onnittelut tästä nimityksestä hyvin tärkeään tehtävään. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että 71 prosenttia maapallosta koostuu meristä. Ja kalatalous on hyvin tärkeää koko ekosysteemin kannalta, ja mitä myöskin tulee hiilidioksidin sitomiseen. Ylikalastamasilla on vähennetty vähennetty 70-90 prosentilla kalakantoja 50 vuodessa ja koska EU on maailman toiseksi suurin kalatalousvalta, niin meillä on hyvin suuri vastuu tässä meriympäristön ja eh, ekosysteemin järkyttämisessä. Tunnustatteko sen, että eh, tukiaiset ovat olleet pontinema siihen, että ylikalastukseen on sorruttu ja minkälaisena näette mahdollisuudet ylikapasiteetin leikkaamiseen korjaamiseen, jotta olemassa olevilla voimavaroilla voidaan kalastus hoitaa. Ja jos me otamme huomioon se, että tämä on oma vara ja liittyy luontoon, niin olisitteko valmis ottamaan mukaan tällaisia ympäristöllisiä ja yhteiskunnallisia kriteerejä, kun päätetään siitä, minkä lajien kalastus lopetetaan ja mitkä kalastus sallitaan? Oletteko myös sitä mieltä, että mitä valikoituvuuteen tulee, otettaisiin huomioon erinäisiä tekijöitä, otettaisiin huomioon sellaiset alukset, jotka kuluttavat vähän polttoainetta ja jotka myöskin auttavat paikallisia talouksia? Oletteko sitä mieltä, että tällainen valikova tapa olisi oikea tapa kapasiteetin leikkaamiseen vai aiotteko jättää tämän markkinoiden haltuun? Señora Damanaki, por tres minutos. Rova Damanaki, kolme minuuttia, olkaa Ευχαριστώ για την ερώτηση. Η κυρία Λέβεν, συμφωνώ niin, voin vain vakuuttaa teille, että niissä kysymyksissä, jotka mä olen teidän kanssanne yhtä mieltä, tosiasiat ovat juuri noin. noin. Meillä on liikakalastusta, hyvin pitkälle menevää liikakalastusta, ja tämä on nähtävissä myös tieteellisistä tiedoista. Meidän on, tähän on reagoitava ja sillä tavalla, että Euroopan unionin väestö, voin sanoa, että 40 prosenttia väestöstä asuu rannikoilla Euroopan unionissa. Joten se voi ymmärtää muutokset, joita tapahtuu. Meidän täytyy toimia valikoivasti, meidän täytyy ajatella kestävyyttä, Samanaikaisesti täytyy kuitenkin ryhtyä asianmukaisiin sosiaalisiin toimenpiteisiin, jotta uudistuksen vaikutukset eivät ole liian pitkälle meneviä, mitä tulee yhteiskunnallisesti heikompiin ryhmiin. Asioita voi jättää pelkästään markkinoiden hallittavaksi. Siksi te olette täällä ja Euroopan unionin politiikka on sellaista, että siinä pyritään samaan aikaan säädöksiä, jotta saadaan aikaan kestävää toiminnan harjoittamista ja myöskin tulevaisuutta jossa on tulevaisuuden, jossa kalaa on riittävästi tarjolla, jotta voidaan harjoittaa kalastusta niin, että sillä ei ole kielteisiä vaikutuksia ympäristöön tai kielteisiä vaikutuksia heikommassa asemassa oleviin väestöryhmiin rannikoilla. Miten voimme tarttua tähän? Voimme tarttua niihin kysymyksiin, joita otitte esille. Joka tapauksessa rahoituksen täytyy tulevaisuudessa olla valikoivampaa ja meidän se sijaan, että jatkuvasti antaisimme varoja uusien alusten rakentamiseen, joka on ollut aivan järjetöntä menneisyydessä. Meillä pitäisi olla rahoitusta, jolla pyritään nykyaikaistamaan kalastusaluksia, jotta niissä voidaan käyttää asianmukaisia instrumentteja. Me tarvitsemme siis valikoivaa toimintaa, välineitä, jolla voidaan kalastaa tiettyjä lajeja – jolloin ei tarvitse palauttaa niin paljon kalaa takaisin mereen. Tämä on siis hyvin myönteinen kysymys. Täytyy siis toimia valikovalla tavalla ja se tuki, jota annetaan, jolla pyritään nimenomaan uudistamaan pieniä tai suurempia aluksia. Jos on kalastajia, jotka toimivat sääntöjen mukaisesti, silloin heidän pitää saada myöskin tunnustusta siitä asianmukaisesti. Minä puhuin täällä hajauttamisesta ja alueellistamisesta. Nämä eivät ole pelkkiä tyhjiä sanoja, vaan merkitsevät sitä, että paikan päällä voidaan parhaiten päättää se, miten voidaan antaa tunnustusta kalastajille heidän ansioistaan. Nämä uusi asetus valvonnasta on hyvin tärkeä kysymys. Ja sitten yhden minuutin puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos. Haluaisin kuitenkin hieman enemmän yksityiskohtia ajatuksistanne siitä, miten tätä kapasiteettia leikataan. Nyt meillä on ylikapasiteettia 50 prosenttia paikoittain. Eli mikä olisi paras tapa edetä tässä asiassa ja oletteko sitä mieltä, että käytettäisiin tällaisia ympäristöllisiä kestävyyskriteerejä tässä prosessissa? minuutti. Rouva Damanaki, yksi minuutti, olkaa hyvä. Niin. Kalastusvälineet ja tavat, joita aiemmin käytimme, kuten esimerkiksi nuottakalastus, eivät ole antaneet sellaisia tuloksia kuin olemme toivoneet. Olette aivan oikeassa. Me emme voi tätä tietä jatkaa. Meidän täytyy nimenomaan suosia valikoivaa rahastusta ja kestäviä kalastusmetodeja. Meidän täytyy myös pohtia sitä, miten voisimme vähentää kalastustoimintaa. Tässä mielessä verot ja kiintiöt on suunniteltu siten, että ylikalastusta vältetään. Kaiken kaikkiaan tämä on kestävää politiikkaa. Kiitoksia. Seuraavaksi EPP-ryhmän koordinaattori herra Provacik, kaksi minuuttia olkaa. Kiitos. Hyvä komission jäsenehdokas. Sen valossa, mitä juuri sanoitte segmentoitumisesta – kiintiöpolitiikasta ja kalatalouden äh, hallinnoimispolitiikasta. Haluaisin esittää teille kysymyksen. Se politiikka, jota Euroopan unionin komissio tähän saakka on harjoittanut ja myöskin sen tiedon valossa, että kiintiöjärjestelmä on epäonnistunut, haluaisin Haluaisitteko hankkiutua tästä eroon, aivan kuten komission sen Borgkin halusi? Haluaisitteko käyttää muita välineitä kiintiöiden sijaan, esimerkiksi kalastusalusten segmentointi, ja viitaten vielä siihen, mitä kirjallisissa vastauksissa sanoitte suhteessa Itämereen, haluaisin tietää, onko teidän mielestänne pelaginen kalastus, johon jo viittasitte, aivan erityisesti jos puhumme teollisessa mittakaavassa tapahtuvasta kalastuksesta, Tuletteko näitä asioita käsittelemään, koska nämähän ovat niitä kaikista vahingoittavimpia muotoja, koska 80 prosenttia näistä tuotteista tulee kalajauheesta ja esimerkiksi bankasus kala, joka tulee Lähi-idästä, sitä tarjoillaan meille Euroopassa. Ja tämä on hyvin vaarallinen esimerkki ja haluaisin tietää, tuletteko te teollista kalastusta vähentämään ja lisäämään sitten toisenlaista kalastusta. Niin, edustaja esitti kysymyksiä, jotka koskevat ydintä keskustelusta, jota käydään vihreän kirjan uudistamisesta kysymys on kiintiöjärjestelmän korjaamisesta sillä, että rajoitetaan kalastuksen laajuutta. Minä nyt haluan jo tavallaan ennakoida asioita, mutta kuitenkin haluaisin vastata kysymykseen niin pitkälti kuin se on mahdollista. On tärkeää, että on väline, joka on käytettävissä kaikissa olosuhteissa ja joka kattaa kaikki mahdollisuudet, joita kalastuksessa on. Jos nyt sattuisi käymään niin, että keskustelussa teillä on ehdotuksia, niin olen valmis tarttumaan niihin, mutta olen vielä vakuuttunut tästä, olen käsitellyt asiaa hyvin intensiivisesti, olen vakuuttunut siitä, että näin yksinkertaisesti voidaan korvata kiintiöt, siis pelkästään kalastuksen laajuutta rajoittamalla. Totta kai rajoittaminen on myönteistä, siihen liittyy monia myönteisiä ulottuvuuksia ja se myöskin vähentämään sitä, että heiltään kalaa hukkaan, mutta näin yksinkertaisesti tämä ei ole, joten haluaisin olla konkreettisempi. Jos esimerkiksi ajatellaan tällaista sekakalastusta, jossa siis pyritään kalastamaan eri lajeja, niin silloin laajuuden rajoitus varmastikin on ö, paras väline. Mutta jos kalastuksessa harjoitetaan vain yhden lajin kalastamista, sitähän tehdään myös, jolloin on olemassa vasta asianmukaiset pyyntivälineet käytössä. Silloin jonkin aikaa ainakin pitäisi pitää kiinni kiintiöjärjestelmästä ja pitäisi saada selville se, miten kaikkein tehokkaammin voidaan saada aikaan yhdistelmä olemassa olevista välineistä. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että kalastuksen laajuuden rajoittamisen väline, siis tämän tyyppinen hallinnointi, pitäisi sisällään tiettyjä etuja. Mitä sitten tulee Itämereen? Meillä on hyvää yhteistyötä, neuvoa antavien elinten kanssa paikan päällä, ja on ollut jo tapauksia, joissa meidän pääosastomme on ottanut huomioon alueellisten neuvontavien neuvostojen neuvontavien elinten esityksiä. Ja viime vuonna esitettiin pitkän tähtäyksen suunnitelma, joka koski pelakisten lajien kantoja Itämeressä. Ja tämän suunnitelman pohjalta voimme katsoa myöskin, miten voidaan vielä paremmin harjoittaa työtä sen aiheen osalta, jota tässä käsittelemme. Olen monivuotisten ohjelmien kannalla, koska ne merkitsevät parempaa vakautta sekä kaloille että kumppaneillemme. Tämä oli valmis keskustelemaan tästä, mutta on tärkeää, että Itämeri-neuvosto tutkii koko kysymyksen. Haluatteko tehdä lisäkysymyksen? Yksi minuutti mm, pani Hyvä komission jäsenehdokas. Mówi pani o... Mitä tulee tähän vastaukseen, jonka annoitte jo kirjallisesti, te viittasitte monivuotiseen lohen hallinnointijärjestelmään, mutta kuitenkin turska on se kala, jota eniten Itämereltä kalastetaan. Eli olisiko teillä ehdotus tätä varten vai tuletteko keskittymään vain loheen? Voisitteko kertoa tästä hallinnoista jotakin? Minuutti, olkaa hyvä. Niin on olemassa jo monivuotinen ohjelma, joka koskee Turskaa. Se on jo käynnissä ja on ohjelma, jossa yhdessä neuvoston kanssa tutkitaan tilannetta ja sitä toteutetaan edelleen. Jos on jotakin ongelmia, tulemme selvittämään ne yhdessä, mutta monivuotinen ohjelma lohta varten sitä ei ole vielä olemassa. Tämä on siis uusi aloite. Tällaisen täytyy ryhtyä. Kiitoksia. Seuraavaksi GUE-ryhmän koordinaattori herra Ferreira. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komissaari ehdokas, monta kertaa puheenvuoronne aikana viittasitte ylikapasiteettiin kalastuslaivastossa, eli sen tehokkuutta voitaisiin parantaa tässä kohtaa on hyvin erilaisia kokemuksia eri jäsenmaissa. Portugali sen jälkeen, kun se tuli mukaan YKP, 36 prosentin verran kymmenessä vuodessa pienensi kalastuslaivastoaan ja vähensi kalastusta 40 prosenttia. Samaan aikaan Alankomaat, Iso-Britannia, eh, Tanska ja kaksi muuta maata kasvattivat kapasiteettiaan 12-16 prosenttiin ja Espanjakin kasvatti omaa kalastuskapasiteettiaan. Seurauksena syntyi tilanne, jossa eri jäsenmaissa on hyvin erilainen tilanne ja näitä ei vihreässä kirjassa mainita se, että Portugali vähensi kalastuslaivastoaan, ei parantanut tehokkuutta. Suuret tehokkuusprobleemat, joita sektorilla tällä hetkellä on, johtuvat pääosin siitä, että tuotantokulut ovat nousseet ja myös markkinointi, kalan markkinointi on hankalampaa viimeaikaisen kriisin aikana ainoa komission ehdottava, ehdottama parannus on ollut kalastuslaivaston pienentäminen ja siirto mitä, mihin toimenpiteisiin te aiotte ryhtyä, jotta kalastuksesta tulisi tuottavampaa kalastajien kannalta? Kalastuspolitiikka on yhteistä politiikkaa, joten sitä muokataan tällä tavoin perustamisopimuksessa, ja totta kai minä kunnioitan tätä. Tietysti meidän täytyy myöskin pyrkiä ottamaan huomioon eri maiden erityiset piirteet, myöskin erityiset ongelmat, joita niissä on, jotta niihin voidaan tarttua mahdollisimman hyvällä tavalla. Portugalissa on tapahtunut hyvin voimakas laivaston pienentäminen, enemmän kuin keskimäärin, joten teillä keskimääräinen laivaston koko oli lähes kaksi kertaa verrattuna ylipäätään EU-ssa. Ja meidän tietysti tarttua tuottavuuteen ja katsoa, mitä voimme tehdä tällä alueella, mitä voimme tehdä yhteisen politiikan puitteissa. Tästä minä haluaisin pitää kiinni. Minä en voi tukea sitä, että kalastuspolitiikka uudelleen palautettaisiin kansalliselle tasolle siksi, että se ei olisi tuottavaa, vaan siksi, että me ei voi ottaa tällaista askelta taaksepäin. Ja nyt konkreettisesti kysymykseenne. Minulla on sellainen vaikutelma, että nämä huonot talousluvut liittyvät siihen, että suuri osa Portugalin kalastuslaivastosta koostuu pienistä aluksista, hyvin pienistä aluksista, joten meidän täytyy ottaa tarkastelun alaiseksi erityinen politiikka, joka koskisi pieniä aluksia. Kysymys on silloin siis äh, sekä välineiden että laivaston nykyaikaistamisesta. Täytyy olla houkuttimia, jotta tämä tapahtuu saman aikaan pyrkiä myöskin siihen, että pyritään säilyttämään kantoja, kalakantoja ja, ja pyrkiä harjoittamaan yhteistä toimintaa aluepolitiikan pääosaston kanssa ja pyrkiä saman houkuttimia, jotka liittyvät esimerkiksi jäähdyttämöjen rakentamiseen ja muihin tällaisiin tukiin. Me tarvitsemme parempia ehtoja myöskin yhteisrahoituksessa. Ja meidän täytyy myöskin harjoittaa lähempää yhteistyötä tuottajajärjestöjen kanssa. Tuottajajärjestöt eivät sunkaan edusta kaikkia kalastajia, kyllä minä sen tiedän, mutta ne edustavat suurta osaa 57 prosenttia tuottajista Euroopan unionissa ja Portugalissa tämä on juuri tätä suuruusluokkaa. Meidän täytyy katsoa, miten pääsemme eteenpäin yhteisten välineidemme toimeenpanossa mutta kuitenkin niin, että ne sopeutetaan kunkin maan tilanteeseen. Uskoakseni Portugalin rannikon ongelmat muistuttavat ongelmia muissa Euroopan maissa. Ja meidän täytyy siis tehdä kaikki, minkä voimme, jotta voimme tukea äh, pieniä kalastajia. Totta kai tässä tapahtuu äh, hajautumista Meillä on olemassa tietysti poikkeuksiakin esimerkiksi EUn valvonnassa, koska näissä aluksissa ei tarvitse välittömästi panna toimeen uutta tekniikkaa. Lisäkysymys yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa komissaari ehdokas, haluan vielä insistoida tätä samaa asiaan kalastajien tulojen kasvu. Milloin tullaan kiinnittämään huomiota yhteiseen markkinajärjestelyyn ja uudistamaan sitä. Dokumentissa, jonka lähette meille, sanoitte, että yhteinen markkinajärjestely on osa globaalia reformia ja tässä paketissa voi olla eri vaiheita, eri sovellusvaiheita siihen liittyy. Yhteisen markkinajärjestelyä on jo tarkistettu menneisyydessäkin. Milloin tätä yhteistä markkinajärjestelyä kalastuksen osalta tullaan uudistamaan. Niin, yhteisen markkinajärjestelyn uudistus on tullut myöhään. Se on ollut myöhässä. Mutta me olemme päättäneet, että tulee olemaan uusi yhteinen elin, yhteinen yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen kanssa yhteistyössä ei olisi järkeä siinä, että tämä elin uudistettaisiin ensin ja sitten politiikka uudistettaisiin ja niin sitten meidän pitäisi taas uudistaa tuota elintä uudelleen, koska politiikka on uudistettu. Tässä ei olisi mitään järkeä. Mutta toistan sen, minkä jo sanoin, en tiedä tuliko se selväksi, mutta uudistus tullaan tekemään, mutta tämän uudistuksen päämääränä on nimenomaan saada paremmat välineet, jotta saadaan aikaan yhteinen kalastuspolitiikka, nimenomaan yhteinen kalastuspolitiikka, mutta totta kai tulemme ottamaan huomioon eri kerrokset, eri intressit eri maissa. Totta kai pienten alusten intressit ovat erilaisia kuin suurten alusten. Seuraavaksi herra Farage, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos näyttäisi siltä, että teidän mielestänne yhteinen kalatalouspolitiikka on ollut menestys ja sanoitte, että sillä on vakaa pohja, mutta brittiperspektiivistä se on ollut puhdas katastrofi. Kymmeniä tuhansia työpaikkoja on menetetty yhteisille markkinoille liittymisestä ja nyt brittikalastuslaivasto voi kalastaa vain viidesosan siitä kalasta, kalamäärästä, jonka meidän aluevesiemme perusteella tulisi pystyä kalastamaan kalastamaan. Eli me haluaisimme sen, mikä meille kuuluu. Ja nyt tänä vuonna me saamme kalastaa vain 7 prosenttia meressä uiskentelevistä kaloista tänä vuonna. Eli tämä on katastrofi. Myöskin poisheittojen määrät ovat huimaavalla tasolla, mutta tässä on kuitenkin jotakin positiivista onginta. Isossa Britanniassa ja Ranskassa se on hyvin terve harrastus ja miljoonia ihmisiä harrastavat tätä. Tiedän tämän, koska itsekin olen harrastaja ja kaikki näyttikin menevän hyvin, kunnes yhtäkkiä ilmaantui tyhjästä artikla 47, jonka perusteella ryhdyttiin ryhdytään tätä ongintasektoriakin sääntelemään. Euroopan parlamentti toimi tässä hyvin järkevästi ja sanoi, että harkinnanvaraisuutta jäsenvaltioiden tasolla tässä asiassa tulisi sallia, mutta komissio löi nyrkkiä pöytään ja sanoi, että ei, tämä viedään läpi, komissio tulee valvomaan tätä. Minun kysymykseni teille onkin, onko teidän tarkoituksenne seuraavan viiden vuoden aikana saattaa voimaan myöskin asetus, joka liittyy vapaakalastukseen ja ongintaan? Niin. Minä kunnioitan niitä tosiasioita, jotka mainitsitte. Mitä tulee teidän maanne tilanteeseen? En voi siis sanoa olevan yhtä mieltä siitä, että tilanteen heikentäminen johtuu Euroopan unionin politiikasta on olemassa maailmanlaajuisesti ongelmia kaikissa maissa, ja me pyrimme reagoimaan näihin parhaalla mahdollisella tavalla. Minä siis en nyt aio tässä tarttua siihen, että haluaisin ryhtyä harjoittamaan syrjintää yksittäisiä maissa, maita kohtaan, joiden voidaan tietysti käy niin, että jotkut maat hyötyvät politiikasta enemmän kuin toiset, mutta me pyrimme saamaan aikaan kuitenkin parhaat mahdolliset välineet, me tukea kaikkia merialueita ja myöskin ottamaan huomioon alueellistamisen. Mitä tulee urheilukalastukseen tai virkistyskalastukseen, voin sanoa, että minulla ei ole suinkaan aikumusta, että ottaisin urheilukalastuksen mukaan yhteisiin säädöksiin, jotka koskevat koko Euroopan unionia. Olemassa riittävästi sääntöjä jäsenvaltioiden tasolla ja jokainen jäsenvaltio pystyy itse säätelemään tätä aluetta. Tämän voin tässä aivan kategorisesti todeta. Mutta haluan myöskin sanoa selvästi, että myöskin äh, urheilukalastuksesta syntyvät äh, saaliit otetaan huomioon silloin, kun lasketaan eri kalakantoja, jotta voidaan todellakin ottaa realistinen kuva siitä, mikä on kantojen tilanne. Teidän jäsenvaltioissanne urheilu kalastusta ei pidetä osana kalastuspolitiikkaa. Voisinko ehdottaa, että olisi hyödyllistä, jos kerrankin suorittaisimme kat kattavan kustannushyötyanalyysin siitä, kuinka paljon tällainen virkistyskalastus ja onginta tuottaa varoja talouteemme, talouteemme koska Isossa Britanniassa on arvioitu, että tämä kyllä tuo kolikoita Iso-Britannian talouteen paljon enemmän kuin varsinainen kalastus. Eli todellinen kustannushyötyanalyysi ja myöskin sitten vaikutusarviointi, jotta saataisiin selvää, mitä nämä tehdyt ehdotukset maksaisivat antaisivat eh, teollisuudelle, koska tähän liittyy monia muitakin ammattikuntia, johon tämä vaikuttaisi. Eli saisimmeko me tällaisen kattavan kustannushyötyanalyysin? Yksi minuutti, olkaa hyvä. Niin, minäkin olisin kovin iloinen, herra Farage, jos saataisiin tällainen eh, arviointi eri kannoista ja eri toimista. Se on ratkaiseva osa politiikkaamme. Se, että voidaan harjo- laajentaa sitä, miten voidaan ottaa, tehdä arvioita eri politiikkamme tuloksista ja voidaan arvioida sitä täsmällisemmin, mitä tuloksia toiminnastamme on ollut. Joten eh, jos voisin sanoa, että minä, jos tulee komission jäsen, tulen todellakin huolehtimaan sitä, että alusta asti politiikkaa arvioidaan, mutta urheilukalastus vaikutuksesta en välttämättä ryhtyisi tekemään seurausvaikutusarviota, koska se voisi johtaa juuri siihen, että silloin katsotta epätäisiin, että vetäisin osaksi kalastuspolitiikkaa ja sellaista vaikutelmaa en halua synnyttää. Kiitoksi. Ja tämän ensimmäisen kerroksen viimeinen kysyjä, herra Le Pen, ei sitoutumattomista arvoissa, komissaari ehdokas. Te kerrotte prioriteeteista, että, tasa, että kalastuslaivastot täytyy tasapainottaa ja käsityö pienimuotoista kalastusta täytyy suosia, mutta Euroopan neuvosto kuitenkin teki juuri tariffeja koskevan uudistuksen ja tällä hetkellä sektori on kriisissä, jollaista ei ole aiemmin nähty. Tällä hetkellä pienimuotoista ja käsityötyyppistä kalastusta, se on todella, sille on todella tehty karhunpalvelus ja kalastajat on petetty. Se ei saa kärsiä, ta, a, nauttia samanlaisesta suojelusta. Jalostusteollisuus ei myöskään ole ö, yhteistyössä tämän pienimuotoisen kalastuksen kanssa. Kun suojellaan vesistöjä, se on Euroopan komission ykköspäämäärän mukaista. Ja kun kalastusta suojellaan, mitkä ovat ne tehokkaat toimet, joihin täytyy ryhtyä ryöstökalastuksen ja laittoman kalastuksen kitkemiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten ruvetaan ainakin kolme minuuttia. Niin, kiitos herra Löpin näistä tästä kysymyksestä pidän arvossa perheperinteitä kalastuksessa ja tiedän, että olette myös urheilukalastaja. Ja uskon, että tunnette asiat erittäin hyvin. Komission taholta en nyt haluaisi ottaa mitään vastuuta näissä kysymyksissä, koska jäsenvaltiot kantavat tästä vastuun. Tätä aluetta ei ole yhteisöllistetty eikä minulla ole mitään aikomusta pyrkiä vetämään tätä yhteisen politiikan puitteisiin, mutta komission jäsen on tietysti vastuussa siitä, mitä vaikutusta kalastusaluksilla on ympäristöön, eikä sinä halua tehdä mitään eroa suurten ja pienten alusten välillä. Saastutus täytyy ottaa asianmukaisesti huomioon. Siinä ei voida toimia mitenkään eri tavoin joten ei voida sanoa, että suuret alukset saastuttavat välttämättä enemmän. Sehän riippuu siitä, minkälaisia välineitä niissä on. Ja mitä tulee hiilidioksidipäästöihin, totta kai ne täytyisi ottaa huomioon. Minä pyrin toimimaan oikeudenmukaisesti. Ainakin se on minun tavoitteeni. Mitä tulee sitten yhteisen politiikan soveltamiseen? Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Haluaisin viitata siihen, että Uusi asetus, joka nyt on työstetty, antaa meille mahdollisuuden saada aikaan paremman järjestelmän pisteyttämiselle ja uuden pistejärjestelmän soveltaminen tulee johtamaan siihen, että toimimme tehokkaammin. Uusi asetus, uusi asetus sen pitäisi, siis joka koskee valvontaa, se tulee yksinkertaisemaan tilannetta suhteessa aikaisempaan, niin merkitsee sitä, että voidaan saada aikaan tehokkaampaa valvontaa. Ja siinä on myöskin hyötyä, hyötyä, jota voidaan antaa niille, jotka selkeästi noudattavat sääntöjä. Tämä on uusi äh, asianmukainen väline ja määräysten äh, soveltamisessa meillä on suuria ongelmia ja toivon, että nyt voidaan parantaa tilannetta huomattavasti. Herra Le Pen minä tiedän, että on ongelmia, että myöskin tiedotustuomioistuin on ottanut hyvin kielteisesti kantaa siihen, miten kalastuspolitiikkaa on sovellettu. Ja uudella asetuksella meidän täytyisi pyrkiä ottamaan huomioon myöskin. Yksi minuutti. Haluatteko esittää lisäkysymyksen herralle? Je vous remercie d'avoir évoqué mon, mon origine euh, familiale, puisque mon père et mon grand-père étaient des patrons pêcheurs. Minun isäni ja minä, me olimme molemmat tällaisia harrastajakalastajia. Meillä ei ammattimaisesta kalastuksesta ole kokemusta, mutta tiedän, että se on kova ammatti. Ja ranskalaiset kalastajat vastustavat näitä siirrettäviä kiintiöitä – entinen kalatalouskomission jäsen herra Borg puolsi näitä. Eli haluaisin tietää, mitä, mikä teidän mielipiteenne on näistä yksityisistä siirrettävistä kiintiöistä. Ja tulisiko ne säilyttää yksinomaan eurooppalaisilla? Mikä estäisi sitten sen, että eurooppalainen yritys ostaisi näitä kiintiöitä ja myisi ne Euroopan ulkopuoliselle kolmannelle maalle? Kiitoksia, Rova Damannaki. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Niin. Miten tulee teidän isänne se, että hän oli kalastaja ja hän jollakin työskenteli hyvin vaikeissa olosuhteissa, mutta nyt kuitenkin haluaisin palata takaisin nykyhetkeen. Kun te puhuitte näistä siirrettävistä kiintiöistä, se on hyvin tärkeä kysymys. Minä haluaisin viitata siihen, että tällä hetkellä Euroopan tasolla tätä järjestelmää ei ole, tämä tiedätte oikein hyvin, mutta yksittäisissä jäsenvaltioissa tätä sovelletaan, esimerkiksi Tanskassa. Siellä tietysti sovitaan säännöistä ja määräyksistä ja toimita niiden mukaisesti ja näin, näissä olosuhteissa se on toiminut. Mutta on myös Islanti, jossa pidetään kiinni siitä, että pääoma on hankkeutunut alueelle ja pyrkinyt rikkomaan järjestelmää. Tämä on kysymys, on täytyy tarttua myöskin vihreässä kirjassa. Minä nyt voi etukäteen sanoa, että olen tiettyä säännös, säädöstä vastaan siksi, että on yksittäisiä jäsenvaltioita, jotka sitä soveltavat. Mutta kun ne tarttuvat tätä käsittävät asiaa jäsenvaltioita, minä en voi puuttua siihen, mutta Euroopan tasolla täytyy turvata se, että tämä ei johda siihen, että nämä oikeudet keskittyvät liikaa, jolloin kalastus kajoaa. Kiitoksia. Sitten aloitamme toisen kierroksen, eli ryhmien kysymykset. Ensimmäiseksi rouva Patraun Neves, yksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva Damanakis Toivon teille menestystä ja menestystä kaikille sektoreille ja tälle sektorille. Viimeinen uudistus 2002 identifioi suuria ongelmia tällä sektorilla eikä kyennyt ratkaisemaan ongelmia varmalta pohjalta. Ylikapasiteetti, liikainvestoinnit ja jotkut niistä jopa koskivat yhteistä politiikkaa ilman, että kumpaakaan ilmiötä selkeästi Inventoitiin. Ylikalastus on toinen ongelma ja joitakin seurauksia myös epäsopivasta hallinnosta. Nyt kun tilanne on tämä, niin seuraava yhteisen kalastuspolitiikan uudistus täytyy olla syvä. Mitkä ovat prioriteetit tässä uudistuksessa ja mihin suuntaan sitä pitäisi viedä? Pitäisikö asioita, päätöksentekoa hajauttaa vai pitäisikö hallintomalleja monimuotoistaa? Kaksi minuuttia, olkaa hyvä komission jäsen. Edu. Ευχαριστώ και την κυρία Νέβες. Niin, kiitän tästä kysymyksestä. Tähän vastaatte hyvin vaikeasta tehtävästä. Teidän täytyy laatia mietintö vihreästä kirjasta ja tiedän, että olette jo saanut satoja tarkistusesityksiä siihen. Minä en ole kaikkia niitä ehtinyt käsillä. Niitähän uskoakseni yli 300, mutta olen jo nähnyt, mitä työtä on tehty. Olen nähnyt luonnoksen. Minusta siinä on monia hyviä ajatuksia, joihin tarttu, aion myös tarttua. Miten nyt jatketaan tästä eteenpäin? Prioriteetit. Me haluaisimme, että lainsäädäntöä yksinkertaistettaisiin ja samanaikaisesti tehtäisiin tehokkaammaksi. Se, mitä haluaisin saavuttaa, on niin sanoakseni lähes mahdotonta, mutta minä kuitenkin yritän tehdä sitä yrittänyt palata tässä kreikkalaisiin perinteisiin geometriassa ja tehdä ympyrästä neljön. Totta kai on olemassa eri intressejä tällä sektorilla ja sen te tiedätte kaikki on olemassa kuluttajien intressit, kalastajien intressit, pienkalastajien intressit, niiden, niiden intressit, jotka liittyvät teollisuuteen, jotka liittyvät jalostavaan teollisuuteen ja rannikkoalueiden intressit, matkailun intressi. Tämä on todella hyvin vaikeaa. Ja haluaisin, että te myös parlamentin jäsenenä olette tietoisia näistä olosuhteista. Nyt on mainittu neljä avainsanaa. Te tartuitte näihin avainsanoihin. Totta kai on kyllä siis kestävyydestä, johon pyritään ennen kaikkea. Haluaisimme, että, että on demokraattista vastuullisuutta – sitä halusin puhua myöskin hajauttamisesta ja alueellistamisesta. Me pyrimme parempaan päätöstämme noudattamiseen ja haluaisimme tietysti myös mahdollisimman hyviä poliittisia välineitä. Tämä on vaikeaa, mutta teemme parhaamme. Eh, Yhteistyössä teidän kanssanne. Kiitoksia, Rova Patrau. 30 sekuntia, jos haluatte esittää lisäkysymyksen. Kiitoksia. Puhuin vähän aikaa siitä, millaista kalastuslaivastoa on ja missä se on? Eli toinen kysymykseni, distinktio teollisuus ja pienimuotoisen kalastuslaivaston välillä. Tässä on, onko tässä jo kriteereitä tämän erottelun mukaan ottamiseksi, koska tämä on hyvin herkkä aihealue. Ja mitä tulee hallintoon malleihin, jos te todella olette sitä mieltä, että haluatte panostaa sellaisiin tutkimuksiin, joissa on useita malleja. Miten aiotte toimia? Niin, uskon, että ero urheilukalastajan ja tällaisen eh, ammattikalastajan välillä on se, että totta kai amatöörikalastaja ei myyttu saalistaan. Mutta jos me puhumme pienimittaisesta kalastuksesta, siis kalastuksesta, joka on tavallaan käsityötä, ja teollisesta kalastuksesta, ero mm, tekeminen on huomattavasti vaikeampaa. Tämä on asia, jota ottaa huomioon yhteisessä politiikassa. Ne kriteerit, joita tähän asti on sovellettu, ovat liittyneet alusten suuruuteen ja pienissä aluksissa ei voida käyttää miksi vetokalastus, vetonuottiakin. Sitten Milana yksi minuutti olkaa. Benvenuta. Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa komission jäsenehdokkaalle. Olen iloinen nähdessäni, että teidän parlamentaarisina aikoinanne te olette paljon vastanneet kysymyksiin suullisesti ja myöskin kirjallisesti. Haluaisin esittää yksinkertaisen kysymyksen. Euroopassa me kulutamme noin viisi miljoonaa tonnia vesiviljelyllä tuotettua kalaa vuodessa. Viime vuosien politiikka on tuonut esiin joitakin puutteita, mutta tästä huolimatta komissio päätti kertoa parlamentille aikeistaan. Haluaisin tietää, oletteko te samaa mieltä valiokunnan ja parlamentin ajatuksesta sen suhteen, että vesiviljelyyn laadittaisiin aivan omaa erityistä lainsäädäntöään ja ehkä aivan erityistä rahoitustakin. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä, Roveda Mann. Στον κύριο Μιλάνα για την ερώτηση. Το θέμα της ηχθειοκαλλιέργειας, το Kiitoksia herra Milana tästä kysymyksestä. Vesiviljely, sitä on tehty mietintö, joka pian tulee parlamenttiin. On aivan totta, että vesiviljelyä täytyy kehittää enemmän Euroopan unionin alueella. Tällä hetkellä me tuotamme ainoastaan 1,2 miljoonaa tonnia, kun me sen sijaan tuomme 5,5 tonnia Euroopan unioniin. On aivan totta, että vesiviljelyn kasvu on 0,1 prosenttia vuodessa, kun se taas muissa maissa on 7 tai 8 prosenttia vuodessa. Tähän mennessä ei ole ollut politiikkaa tästä asiasta ja on hyvin paljon suuntaviivoja, mutta meidän täytyy tosiaan pohtia, miten me voimme koordinoida jäsenmaiden politiikkoja. Minä tulen käymään eri jäsenmaissa ja tulen yrittämään tutkia sitä, mikä on paras yhteistyömalli. Ja sitten kun me keskustelemme vihreästä kirjasta, niin meidän täytyy puhua siitä, saammeko aikaiseksi yhteisen politiikan vesiviljelyn suhteen ja myös rahoitusvälineen, joka siihen sopii. Sitten lisäkysymys ihan nopeasti. Minä haluaisin kuulla, oletteko te samaa mieltä siitä, että tällä sektorilla täytyisi saada aikaan normien selkeä uudistus, vai ovatko vesiviljelypolitiikat mukana näissä kaikissa muissa säännöksissä, joita on kymmenittäin? Eikö olisi järkevämpää, että saataisiin aikaiseksi yhteinen norma, normisto? Puoli minuuttia, olkaa hyvä. Kyllä, olen samaa mieltä tästä. On hyvin monia palveluja, ja hallintoyksikkö, jotka työskentelevät tällä sektorilla. Terveydenhuolto, liikenne, sektori ynnä muut ovat mukana tässä. Emmekä me nyt halua uusia pääosastoja tai komissaareja tähän mukaan, mutta eurooppalaisen lainsäädännön mukaan on tarkoitus kasvattaa tätä sektoria ja kehittää sitä edelleen. Sitten herra Haglund, yksi minuutti, olkaa uh, Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsenehdokas. Jos voisitte hieman yksityiskohtaisemmin kertoa uh, käsityksistänne EUn ja kolmansien maiden välistä suhteista ja niistä ihmisoikeusstandardseista, joita EU haluaa viedä eteenpäin. Tässä nyt viittaan Ginean kanssa tehtyyn kalastusyhteistyösopimukseen. Haluaisin teidän mielipiteenne tästä ja samantyyppisistä tapauksista tulevaisuudessa. Ja sitten vielä myöskin haluaisin mielipiteenä näistä lajeista, jotka ovat uhkana kaloille, esimerkiksi hylkeistä ja, mitä, ja niistä vahingoista, joita nämä pienkalastuksella aiheuttavat. Rova Damanaki, kaksi minuuttia. Kiitos, herra Minä voin välittömästi todeta, että mitä tulee kansainvälisesti siis sen oikeuden pohjalta tehtyihin sopimuksiin, niissä täytyy harjoittaa politiikan parantamista. Mitä tulee uudistuskeskusteluihin, niissä varmastikin tulee olemaan yksi osa nämä sopimukset. Ne ovat hyvin tärkeä väline ja ne 15 prosenttia budjetista käytetään näihin sopimuksiin liittyviin sitoumuksiin. Ja tässä täytyy tapahtua muutoksia, jotta voidaan paremmin ottaa huomioon kalastusteollisuuden tilanne, mutta myöskin ottaa huomioon maa, niiden maiden tilanne, jota tämä koskettaa, jolla usein saattaa olla suuria vaikeuksia. Mitä tulee sitten tällaisiin autonomisiin oikeuksiin, miksi Ginean osalta on hyvin tärkeää, että pääsimme sopimukseen. Parlamentti on pitkälti antanut panoksensa siihen, että näin on tapahtunut. Tämän sopimuspolitiikan täytyy ottaa mukaan myöskin ihmisoikeudet sellaisena oikeutena, joihin, jota ei voida rikkoa. Tämä on hyvin tärkeää, jotta poliitikko voi hyödyntää, hyödyntää kaikkia, siis ei pelkästään kalastusta, vaan myöskin maita, joita, joiden kanssa sopimuksia tehdään. Monista syistä sopimukset eivät ole hyväksi niille maille, joiden kanssa niitä on tehty. Herra Haglund, 30 sekuntia. Chairman, thank you. Lyhyesti puheenjohtaja ja kiitokset Ruoda Manakille tästä selkeästä vastauksesta. Vielä jos voisitte näistä saalistavista eläimistä hieman yksityiskohtaisemmin kertoa. Niin. Mitä tulee merimetsoihin ja hylkeisiin? Se on asia, jossa komissio ei ole vastuussa EU sisällä Tämä on jäsenvaltioiden tehtävä, niiden täytyy pyrkiä löytämään mahdollinen, mahdollinen, paras mahdollinen menettely siinä, miten toimia näissä asioissa. Mutta mitä tulee minun mahdollisuuksiini, ja tässä nyt haluaisin nimenomaan viitata merimetsoihin. Hylkenen osaltahan on olemassa eurooppalaista politiikkaa, jota sovelletaan, mutta voimme viitata siihen, että ensi vuonna kenties on mahdollisuus saada aikaan seurausvaikutusselvitys, mikä liittyy kalastukseen ja ympäristöön, jossa voidaan tehdä parhaita päätöksiä. Sitten Hatchton yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos, hyvä komission jäsenehdokas. Sanoitte alustuspuheenvuorossanne käytitte lausetta uskottavuus on kyseessä, kun puhuitte sääntöjen noudattamisesta. Voisinko viitata siihen suuntaan, että tällä kalatalouspolitiikalla ei ole minkäänlaista uskottavuutta enää sen takia, että me olemme, eh, meillä on ollut se jo 30 vuotta ja kuitenkin seurauksena on ollut vain vaikeuksia. Haluaisin tietää, miten teidän mielestänne tämän järjestelmän uudistus teidän johdollanne voisi muuttaa tämän tilanteen? Ja sitten mitä hajanuttamiseen tulee, te sanoitte, että te haluaisitte näille merialueille räätälöityjä ratkaisuja. No eikö tästä ole loogisena seurauksena se, että tällaiset kalatalouskannat, joilla on oikeuksia merialueisiin, niin eikö niillä tulisi olla oikeus tehdä päätöksiä siitä, miten näitä merialueita hallinnoidaan tulevaisuudessa, koska heillä on kaikista eniten voitettavana säilytyksenkin suhteen? Rouva Damanaki, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Minä kunnioitan sitä, mitä kollega sanoi siitä, että politiikka on epäonnistunut mutta totta on myös se, että meillä on myös positiivista sanottavaa kalastuspolitiikasta ja tämä pätee myös Skotlantiin. Esimerkiksi me voimme nähdä, että tilanne Northern Heikin äh, kalakantojen suhteen on parantunut ja vuodesta 2004 me olemme noudattaneet suunnitelmaa ja nyt nuo kalakannat ovat jo sit, äh, pysyvät jo hengissä. Sitten meillä on Solent Place Pohjois-Atlantilla ja siellä on vuodesta 2007 jo noudatettu politiikkaa ja kahdessa vuodessa me olemme parantaneet kantoja 40 prosentilla, joten ei kaikki ole niin synkkää kuin te kerrotte. Mitä sitten tulee Biskajanlahteen, siellä meriantura on parantunut, merianturakannat ovat parantuneet. On aivan totta, että voimme tehdä enemmän, jotta skottilaiset kalastajat tuntevat olevansa mukana tässä politiikassa ja tässä järjestelmässä, että heitä kuunnellaan enemmän. Minä ymmärrän teitä oikein hyvin. Joten mitä tulee yhteisen kalastuspolitiikan uudistukseen, meidän ei pidä unohtaa alueellistamista. Se on tärkeä asia. Mutta kuka tekee päätöksen jokaisella kalastusalueella? Se tullaan jää nähtäväksi. Minä ymmärrän, että te toivotte, että vain ne raja-alueet ovat mukana, jotka kalastavat tuolla. Sitä me emme voi hyväksyä, koska se on perussopimuksen vastaista ja se loisi tilanteen, joka olisi hyvin ongelmallinen. Eli silloin meidän politiikka politiikkamme yhteisöllisyys kyseenalaistuisi, mutta älkää olko huolissanne, keskustelemme tästä. 30 minuuttia lisäkysymys, äh, sekuntia anteeksi lisäkysymys. Olisiko teidän mielestänne järkevää kyseenalaistaa olettavia, olennaisia osia tästä politiikasta, jos voidaan osoittaa, että vaikeuksia on syntynyt. Eikö ole vaikea selittää yhteisöissämme sitä, että meidän täytyy hoitaa asioita tietyllä tavalla vain sen takia, että säännöissä ja laissa näin sanotaan. Eikö silloin tällöin olisi Euroopan unionin hyvä tunnustaa se, että sopimus on, sopimuksessa on ongelmia ja korjata ne? 30 sekuntia No niin. Minun velvollisuuteni on kunnioittaa perussopimusta maksimaalisesti. Ja perussopimus sanoo, että politiikkaa, politiikasta voi keskustella ja sitä me tässä juuri teemme. Me keskustelemme politiikasta emme ainoastaan joistakin osa-alueista, joilla on epäonnistuttu, vaan tästä koko politiikasta kokonaisuudessaan. Siitä neuvotellaan parhaillaan ja tämä on minun mielestäni vihreän kirjan tarkoitus. On kyse uudistuspolitiikasta, jossa uudistetaan laajasti ja tämä on se henki, jossa nyt keskustellaan. Kiitos Rova Damanaki, olen helpottunut kuullessani, että teitä kiinnostaa yhteisessä kalatalouspolitiikassa tämä hajaannuttaminen ja alueellistaminen ja se, että sidosryhmät itse pääsisivät keskustelemaan asioista. Amsterdamin pöytäkirja, joka liittyy lähipäätösperiaatteeseen, siellä mm, kielletään tämä hajannuttaminen päätöksenteossa. Miten te tästä esteestä aiotte selviytyä ja miten te aiotte varmistaa sen, että jokapäiväisellä tasolla tällainen mikrohallinta, joka on osoittautunut katastrofiksi, se suljetaan mahdollisuuksien ulkopuolelle? Kiitoksia. Kaksi minuuttia Rova äh, Niin, sopimuksissa todetaan, että me emme voi palauttaa politiikkaa kansalliselle tasolle. Mä olen pyrkinyt tekemään eron mahdollisen tiettyjen, tietyn toimialan palauttamisesta, eron sen välillä, mitä on valtaa tietyn toimialan jäsenvaltioille ja mitä on alueellistaminen. Nämä ovat kaksi äh, aivan erilaista näkökantaa. Ei voida antaa jäsenvaltioille toimivaltaa, mutta täytyy nähdä mahdollisuuksia siitä, että tiettyjä päätöksiin liittyviä yksityiskohtia voidaan lyödä lukkoon alueellisella tasolla, jotta saadaan parempi osallistuminen aikaan. Tämä on mahdollista sopimusten mukaan. Meidän oikeudellisesti sanovat, että tämä on mahdollista. Tämä on myös osa vihreää kirjaa. Ja tästä syystä me käymme vuoropuhelua siitä, miten tämä voitaisiin toteuttaa. Mutta me emme voi palata siihen, että toimivat valittaisiin jäsenvaltioille. Herra Stevenson, 30 sekuntia lisäkysyn. Voitteko antaa vakuutuksia siitä, että tällainen yksi yksittäinen ratkaisu, joka sopisi joka tilanteeseen, te ette tule sitä toimikaudellanne edes harkitsemaan? Eh, niin, tehän itse sanoitte, että meidän tulisi välttää mikrohallintoa. Siinä olette aivan oikeassa. Meillä ei tietenkään pitäisi olla yksittäistä ratkaisuja. Me tarvitsemme räätälöityjä ratkaisuja, räätälöityjä ratkaisuja, yhdennettyjä ratkaisuja tietyille merialueille, merialtaille. Tällaisia asioita voidaan yhdistää ilman, että mahdollisesti pitäisi olla, että tarvittaisiin tällaista mikrohallintoa. Tässä tarvitaan tukea teiltä. Herra Ferreira, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Vielä haluaisin puhua hajauttamisesta. Arvoisa komissaari ehdokas, te sanoitte, ja toistan sen nyt, että te ette kannata sitä, että tästä tulee uudelleen jäsenmaiden politiikkaa, vaan sen pitää olla yhteistä politiikkaa, mutta kun me tiedämme, että politiikka on yksi asia ja politiikan kustannukset ovat toinen asia, mikä on teidän mielipiteenne suhteessa uhkiin, joissa yhteisen maatalo- kalastuspolitiikan kustannukset uudelleen lankeisivat jäsenmaille? Μίλησα για την ανάγκη να Και πραγματικά πιστεύω ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα... Niin, minä luulen, että eurooppalainen rakenne on luotu niin, että meillä on painotuksen rasitusten oikeudenmukainen jako. Ja tämä on se, mitä minä haluan ajaa tässä eurooppalaisessa talossa, ja siihen liittyy käsittääkseni tiettyä varmuutta. Kollegiaalisuuskin merkitsee sitä, että meidän harjoittaa todellista yhteistyötä. 30 sekuntia lisäkysymyksiä. Minä kysyin teiltä, miten te tulette käsittelemään sitä uhkaa, että yhteisen kalastuspolit, että, että määrärahat vähenevät, kalastusrahaston määrärahat vähenevät ja hajauttamiseen liittyen, mikä on teidän kantanne siihen, mikä 2002 oli poikkeus ja että se mm, muuttuisi pysyväksi se, että 12 meripenin kulmaa olisi lisäaluetta. Tämä varaus menisi pidemmälle kuin 12 meripelin Euroopan unioni on ilmoittanut, että se haluaa kunnioittaa merioikeutta ja tämän asian, jonka haluaisin vielä kerran ottaa esille ja sanoa, että tuen sitä. On olemassa erilaisia säädöksiä eri maissa. Välimerellä ennen kaikkea on järjestelmä, jossa alueiden kalastusvyöhykkeet ovat 12, joskus 6 meripelin kulmaa, mutta myös sellaisia maita, joilla on tällaisia yksinomaisia talousvyöhykkeitä. Joten tämä täytyy kunnioittaa komission ulkopolitiikkaa tässä. Sitten viimeinen tämän kierroksen puhuja on herra Salavrakos. Yksi minuutti, olkaa. Minä uskon, että teidän esiintymisenne on erittäin tyydyttävää siitä huolimatta, että me tulemme eri puolueryhmistä Kreikassa tai eri puolueista. Te olette eh, erittäin etuoikeutettu ja lahjakas henkilö ja se käy ilmi näistä vastauksista. Minä haluaisin puhua Välimerestä. Se on maa, jolla on monta rannikkomaata, joista osa ei ole EUn jäsenmaita. Ei ole olemassa avoimia merialueita eikä mitään ulossuljettuja talousalueita. Niinpä sekä 12 että kuusi merimailia ovat päteviä. Miten te tulette takaamaan sen, että meidän kalastajillemme tulee olemaan yhtäläiset mahdollisuudet Välimerellä? Heidän täytyy ottaa huomioon kaikki EU-normit samalla kun heidän kollega-kalastajansa, jotka eivät kuulu EU-hun, eivät kunnioita näitä samaisia normeja, vaan usein käy, harjoitetaan laitonta kalastusta siellä, missä EU-kalastajatkin kalastavat. Kiitos. Haluaisin kiittää kollegaa kaunista sanoista. Tämä ongelma, jonka otit esille, se on ongelma, joka vaikuttaa Kreikkaan, mutta myöskin monen muuhun Välimeren maahan. Siitä syystä, että meidän kalastajamme Välimerellä niiden täytyy kohdata epäreilua kilpailua, joka kohdistuu heihin muiden kalastajien suunnalta, koska Välimereltä löytyy muitakin kuin EU-maita. On maita, joilla on merenrantaa Välimeren rannoilla, eivätkä he välttämättä osoita minkäänlaista tahtomusta kunnioittaa kansainvälisiä lakeja. Paras tapa eteenpäin on dialogi ja meidän täytyykin valjastaa kaikki vaihtoehdot. Kuten te tiedätte, EU on mukana Välimeren kalastuselimessä. Me olemme myöskin EFCMssä ja ICATissa mukana. Nämä kokoavat kaikki Välimeren maat mukaan lukien Turkin on äärimmäisen tärkeää, että me harjoitamme vaikutusvaltaamme, jotta me teemme selväksi sen, että kaikkien täytyy kunnioittaa sääntöjä. Meidän täytyy myöskin tehdä selväksi se, että EU, joka on suurin kalan tuoja koko maailmassa, se ei voi tuoda laittomia kalatuotteita alueellensa. Me emme voi sallia sitä, että laittomasti, ilmoittamattomasti ja sääntelemättömästi kalastetut tuotteet tulevat EU-markkinoille. Eli näissä puitteissa meidän täytyy löytää sellainen ratkaisu, joka on kaikkien kannalta paras, koska lopullinen päämäärä kuitenkin on suojella kalastajien e, elinkeinoa. Ja minä tulen tekemään kaikkeni, jotta tähän päästään. Toivon, että YK on merioikeusyleissopimus sitä kunnioitetaan rauhan rauhanomaisella tavalla koko Välimeren alueella. Kiitoksia. Haluatteko esittää lisäkysymyksen 30 sekuntia? Ah, Ette siis, kiitoksia, loistavaa. Seuraavaksi herra Kadek. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja Jarova Damanaki, toivotan teille tervetulleeksi tänne. Minä olen aivan varma siitä, enkä ole ainoa siitä, että on mahdotonta tämänhetkisessä tilanteessa ryhtyä yksittäisiä pienimuotoisen kalastuksen kiintiöitä pysyvästi luomaan. Ja minä erityisesti britannialaisia kalastajia tunnen ja he ovat, pelkäävät erittäin paljon sitä, että tällaiset kiinteät kiintiöt tulisivat voimaan. Kannatatteko te Lissabonin sopimuksen puitteissa sitä, että pienimuotoinen käsityömäinen kalastus määriteltäisiin uudelleen ja parlamentti määrittelisi siis sen. Ja silloin tämä vaatimus tulisi kunnioitetuksi, koska siitä riippuu pienimuotoisen kalastuksen hengissä pysyminen. Kiitoksia. Rova kaksi minuuttia alkaa. Kiitos, herra Kadek. On totta, että nämä järjestelmät, jotka liittyvät kiintiöiden siirtoon, se on hyvin okainen asia ja ymmärrän nämä huolenaiheet, joita esimerkiksi Bretanien kalastajilla on. On jäsenvaltioita, jotka käyttävät tätä järjestelmää käytännössä, mutta meillä täytyy olla rajoituksia ja ehtoja, ja meillä on tällaiset mekanismit olemassa. Esimerkiksi Tanska ei salli, että nämä siirrettävät oikeudet siirrettäisiin esimerkiksi koskemaan suurempia aluksia ne pätevät ainoastaan pienempiin aluksiin. On myöskin rajoituksia, eli joissakin tapauksissa rajaksi on äh, asetettu viisi prosenttia. Eli maat voivat äh, hakea sen itsellensä sopivan, sopivimman tavan, ja me tulemme käyttämään kaikki meidän mahdollisuudemme hyväksi, jotta me suojelemme pienkalastusta. Olen herra Kadekin kanssa samaa mieltä, että me tarvitsemme pienkalastuksesta muodollisen määritelmän, ja tämä on sellainen asia, josta me tulemme keskustelemaan yhteisen kalatalouspolitiikan uudistamisen puitteissa puitteissa, koska tässä täytyy ottaa useampikin tekijä huomioon. Esimerkiksi aluksen pituus, ei saisi olla vetonuottia, Varmaankin ymmärrätte miksi. Ja sitten on myöskin tämä omistajuuskysymys. Jos jollakin on satoja pienaluksia, niin tämäkin täytyy ottaa huomioon. Olen samaa mieltä siitä, että tästä asiasta tulee keskustella ja meidän täytyy saada pienkalastukselle selkeä määritelmä ja meidän täytyy varmistaa se, että olosuhteet ovat tämän sektorin kannalta parhaat mahdolliset. Kiitoksia. Sitten lisäkysymys. Niin, tässä on toinen kysymys, josta on puhuttu jo monta kertaa. Sillä on olemassa todellakin ristiriita resurssin kestävän hallinnoinnin kanssa ja sitten sen, että maailmanmarkkinat avautuvat täysin. Tällä hetkellä 60 prosenttia EUn kaloista tulee kolmansista maista. Miten te tulette tukemaan eurooppalaisten tuotteiden markkinointia ja sitä, että ympäristönormeja, sosiaalisia ja terveysnormeja kunnioitetaan, niitä, joita ei tällä hetkellä kunnioiteta koskien kolmesta maista tulevaa kalan tuontia? Τα δικά μου στοιχεία, κύριε Καντέκ, είναι ακόμα πιο Minun hallussani olevien numerotietojen mukaan tilanne on vieläkin synkempi. Minun tietojeni mukaan 70 prosenttia tuotteista, joita me Euroopassa kulutamme, ovat tuontituotteita. Eli otitte esille hyvin vakavan asian me voimme olla puolustuskannalla ja voimme olla aggressiivisia meillä on parasta mahdollista säännöstöä olemassa, mitä tulee terveysstandardeihin ja terveyden pääosasto soveltaa näitä. Meillä on myöskin hyvää säännöstöä, mitä tulee kauppapolitiikkaan. Minun mielestäni meidän tulisi painottaa tätä jotta tämän IUU-säännöstelyn ansiosta laittomia kalatuotteita ei markkinoillemme tule. Ja me voimme myöskin merkitsemisen ja etiketöinnin suhteen toimia aggressiivisesti. On hyvin tärkeää, että eurooppalaiset kuluttajat tietävät, mitä he syövät he haluavat tietää, että kala on kalastettu kestävällä tavalla ja että heidän syömänsä tuote on tällaisen kalastuksen tuote. Seuraavaksi Andres Bareja, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa komissaari ehdokas ja onneksi olkoon. Meillä on tärkeitä haasteita Euroopalle ja maailmalle. Nyt puhutaan kalastuksesta ja kestävästä kehityksestä ja olemme globaalissa kriisissä ja spesifisessä kriisissä, joka koskee nimenomaan tätä sektoria. Te puhutte uskottavuudesta ja kehityksestä ja minä kysyn uudistuksen kynnyksellä. Luuletteko te, että yhteisen kalastuspolitiikan uudistus ja tämä ponnistus voisi auttaa näihin kaikkiin ongelmiin. Ja mitä tulee kansainvälisiin sopimuksiin, niin uskotteko, että näiden kolmansien maiden demokratisoituminen, miten sitä tullaan objektivoimaan ja kehittämään? Ja kolmas lyhyt kysymys, naisen asema kalastuspolitiikassa, voisitteko sanoa siitä jotain? Tässä oli kolme kysymystä. Joten arvoisa komissaari ehdokas, te pitäkää ajasta kiinni. Pyrin siihen. Niin aloitan naisista. Jos ei aikaa riitä, ainakin siihen tulee vastattua. Niin, minä olin pyytänyt tietoja. Tästäkin tämä on hyvin mielenkiintoista. Ei ole kuin paljon kalastajia naisia, heitä on 4 prosenttia Euroopan unionissa, mutta kokonaisuudessaan 26 prosenttia tällä alalla, koska on monia naisia, jotka työskentelevät jalostavassa teollisuudessa. Naiset osallistuvat myöskin näihin neuvontaviin komiteoihin ja monet naisjärjestöt haluaisivat parempia määräyksiä kuin tällä hetkellä on olemassa. Mitä sitten tulee näiden neuvontavien komiteoihin täytyy ottaa myöskin huomioon näissä. Sitten tämä kriisi, se on tietysti vaikuttanut myöskin kalastukseen, tuotteiden hintaan, siitä oli epäilystäkään, ja kulutus on vähentynyt joissakin maissa. Nyt täytyy pyrkiä tekemään jotakin tällä alueella. Me emme voi politiikassa pelkästään vetäytyä vastuuta, meidän pitää auttaa heikompia. Pienkalastus, se ei välttämättä se enää ilman meitä. Tarvitaan nykyaikaisia instrumentteja, jotka ottavat huomioon yhteisöjen tai sanottujen, mitä tulee kolmansien sopimuksen kanssa yhtä mieltä. Kiitoksia. Tämä oli aivan yhtä nopea vastaus kuin kysymyksenikin. Vielä yksi objektivointi puhuin kalastusponnistuksista. Niitä voidaan mitata ja objektivoida. Kannatatteko te mitattavia ja objektivoitavia toimenpiteitä? Ja toiseksi meidän täytyy saada naisen rooli myös näkyvämmäksi. Niin, tämä on hyvin vaikeaa. Totta kai meidän täytyy pyrkiä tähän. 80 000 alusta meillä tällä hetkellä on, ja me tiedämme myöskin, mitä ominaisuuksia laivastolla on, mutta meillä ei ole konkreettisia tietoja liikakapasiteetista. Tässä täytyy olla hyvin mieliavoimena. Usein verrataan asioita niin, että tilanne on hiukan epämääräinen. Mitä tulee tällaisen jälkiarviointi, sekin on tärkeää. Eh, Kiitoksia. Seuraavaksi herra Reimers, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Vai rouva, onko se on? Kiitos, rouva puheenjohtaja. Rouva Damanakin, tähän astinen järjestelmä, jolla on pyritty seuraamaan pyyntimenettelyjä ja pyyntimääriä, ei ole johtanut toivottuun tulokseen. Minun mielestäni olisi järkevämpää, jos tämä sitoisi kaloja ja jotta luotaisiin aikaan palkitsevia tai rankaisevia järjestelmiä, jotka liittyisivät siihen, miten noudatetaan määräyksiä. Uskoakseni tätä kautta päästäisiin parempiin tuloksiin. Tästä seuraa kysymykseni, minkälaisia houkuttimia komissio voisi kuvitella, jotta kalastajat noudattaisivat yhteisen kalastuspolitiikan määräyksiä, ja miten komissio tulisi ottamaan kalastajat paremmin mukaan tästä asiasta käytävän tiedotuksen? Olen samaa mieltä Rouva Reimersin kanssa. Jos joku on mukana päätöksenteossa, niin silloin heidän on paljon helpompi täytäntöönpanna ja soveltaa, ja he todennäköisesti ovat myötämielisempiäkin tämän suhteen. Puhuitte kannustimista, niitä löytyy politiikastamme. Tämä uusi IUU säännöstö, jossa on kysymys sääntöjen noudattamisesta. Sieltä löytyy pistejärjestelmä. Me haluamme, että sanktioihin liittyy jonkinlainen pistejärjestelmä. Jos sanktioita asetetaan, mutta henkilö, joka ei ole noudattanut sääntöjä, muuttaa käyttäytymistään, niin silloin sanktio voidaan vetää pois. On puhuttu myöskin kiintiö- ja verokannustimista. Haluaisin sanoa sen verran, että me olemme per jäsenvaltio asettaneet nämä enimmäismäärät ja jäsenvaltiot voivat asettaa muita kannustimia. Jotkut maat ovat näin tehneetkin. Me tulemme vahvistamaan tätä kannustinulottuvuutta, jotta ne, jotka pelaavat sääntöjen mukaan, palkitaan. Rova Raimers, haluatteko käyttää lisäkysymyksen? Siis ette, joten jatketaan. Seura- Meillä menee hyvin nyt aikataulu suhteen tulen hiukan löysentämään, mutta älkää nyt suinkaan käyttäkö väärin hyväkseni hyvää tahtoani. Tämä on raamatullista, eli viimeiset tulevat joskus ensimmäiseksi. Ja sitten loppuussa rouva komissaari ehdokas saa myös hiukan enemmän aikaa kuin tässä alun perin annettu. Herra Valessa, yksi minuutti, olkaa hyvä. Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowna pani Damanaki. E, pochodzę z Polski niin, no, tämä näki. minä tulen Puolasta, Gdanskista, Itämeren rannalta. Joten salikaa minun kysyä teiltä äh, Itämerestä. Puolan kalastus Itämerellä on noin 400 alusta, 900 pientä alusta. Tämä merkitsee yli tuhatta työpaikkaa. Ja sen lisäksi seitsemää työpaikkaa henkeä kohti jalostavalla alalla, mikä merkitsee sitä, että alue on pitkälti riippuvainen kalastuksesta, joka kohdistuu ennen kaikkea Turskaan Itämerellä. Mutta suojeluohjelmista huolimatta kanta on vähentymässä. Joten kysyisin, miten kuvailisitte toimenpiteitä, joilla parannettaisiin – turskakalastuksen valikoivuutta ja myös menetelmiä, joilla pyritään suojelemaan sen uusia sukupolvia. Komissaari Helka Soka. ymmärrän täysin tämän tilanteen erityisyyden Itämerellä ja sen, kuinka tärkeä se on Puolan kalastussektorille. Kyse on nyt siitä, että meidän täytyy miettiä Itämeren tulevaisuutta ja eh, myös Puolan kalastuksen tulevaisuus, kuten Itämeren tulevaisuus, riippuvat siitä, että kalastusresursseja ja kalakantoja on olemassa, jotta kalastajat voivat niitä käyttää. Te puhuitte Turska-ohjelmasta Itämerellä. Se on monivuotinen ohjelma, kuten tiedätte, se on pitkän tähtäimen ohjelma ja se on nyt alkanut kantaa hedelmää, antaa ensimmäisiä tuloksia. Minä olen pyytänyt siitä tietoja ja ne ovat hyvin rohkaisevia. Niinpä minä luulenkin, että me emme voi laajentaa kiintiöitä eksponentiaalisesti. Emme voi, koska olemme vasta näiden tulosten alussa. Nämä ovat vasta ensimmäisiä tuloksia. Emmekä me liioin voi käyttää näitä ajoverkkoja sen takia, että siitä saattaa seurata nisäkkäiden, kuten delfiinien kannalta kielteisiä seurauksia. Natura 2000-ohjelmakin puhuu näistä. Eli me voimme päästä tasapainoon ja Puola on tietysti mukana tässä, koska Puola on hyvin aktiivisesti mukana kaikissa näissä keskusteluissa ja neuvotteluissa. Me tulemme pitämään huolen siitä, että monivuotiset turskaohjelmat ja muut pysyvät yllä. E, niin, aivan lyhyesti, todella lyhyesti. Haluaisin kiinnittää huomionne ohjelmaan, joka johtuu tai liittyy tähän kysymykseen, niin ongelmaan, joka pitäisi ratkaista yhdessä. Ja olema on, että kalastetaan hyvin nuoria kaloja, nuoria tuskia, eikä Euroopan komissio, eikä kalastajat ole syy tähän liittyykö siihen, että pitäisi olla välineet, jotka pystyvät paremmin valikoimaan, mutta tähän kysymykseen pitäisi tarttua. Kiitos tästä muistutuksesta. Minulla ei ollut aikaa vastata tähän kysymyksen osaan, mutta se on toki tärkeää. Meidän täytyy järjestää rahoitusta, jotta kalastajat voivat käyttää sellaista kalastusta, sellaista laitteistoa, joka mahdollistaa valikoivuuden, jotta nuoret kalat pääsevät verkoista ulos. Ehkäpä täytyisi olla olemassa jonkinlainen kielto tiettyinä aikakausina silloin, kun tiedetään, että nuoret kalat ovat liikkeellä, mutta tämä kaikki täytyy yhdistää paketiksi. Seuraavaksi rouva Senis, yksi minuutti, olkaa hyvä. Niin, minä tunnen teidät Kreikan politiikasta. Te olette ollut hyvin tärkeä demokratialle. Teillä on paljon poliittista vaikutusvaltaa, te olette tullut paljon mukaan politiikkaan ja haluaisin todeta, että te olette hyvin perillä kalastuspolitiikasta ja varmastikin tulette toimimaan vastuullisesti suhteessa Euroopan nykyisin asukkaisiin, mutta myös suhteessa tuleviin sukupolviin. Nimenomaan ajattelen kalastuspolitiikan uudistusta. Siitä olemme puhuneet hyvin pitkälti tässä jo kuulemisen aikana. Siis tämä uudistus tulee johtamaan laivaston pienentämiseen ja myöskin pienennetään näitä suurimpia sallittuja saalismääriä. Kalastus on osaltaan hyvin tärkeä tekijä työllisyydelle tietyillä alueilla, ja sillä on pitkälti myöskin sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Uskotteko, että näillä alueilla kalastajien tulisi olla tietyisten säännösten kohtana, jotta voitaisiin tarttua näihin kielteisiin vaikutuksiin? Kiitokset näistä kauniista sanoista, herra Arsenis. Minä en ole kalatalouden asiantuntija eikä minulla ole samaa kokemusta kuin teillä, mutta olen tehnyt kovasti töitä sen eteen, että olen saanut tietoa ja olen lukenut läksyni. Pääosastokin ja edeltäjäni on auttanut minua. Mutta menen nyt suoraan asiaan, koska tämä on tärkeä aihe. Siis yhteiskunnallisia seuraamuksia tulee olemaan. Miten ne sitten hoidetaan? Olen käynyt yksityiskohtaista keskustelua sen komission jäsenehdokkaan kanssa, joka on vastuussa yhteiskunnallisista asioista. Ja me tarkastelimme sitä, miten me voimme taata sen, että esimerkiksi sosiaalirahastosta saataisiin varoja. Meidän täytyy avustaa niitä, jotka ehkä menettävät työpaikkansa. Ei tämä helppoa tule olemaan. Ei ole helppoa mennä kalastajan eteen ja sanoa, että nyt sinun täytyy hakea uusi ammatti. Eli meidän täytyy todellakin tarkastella sitä, miten me voimme lisätä rahoitusta ja myöskin sitä tukea, jota voidaan tarjota niille, joihin uudistus vaikuttaa. Meidän täytyy tarkastella myöskin varhaiseläköitymisen mahdollisuutta tämä ei edes kuulu tietenkään komissiolle tämä asia, vaan tämä on jäsenvaltioiden asia. Mutta jos me tarkastelemme eh, toimivaltuuksien jakoa, meidän täytyy kunnioittaa sopimuksia ja oikeudellinen yksikkö tulee antamaan oman lausuntonsa ja tulee varmaankin auttamaan meitä. Mutta tarkoituksena on siis tarkastella sitä, miten näitä alueita voitaisiin auttaa meidän täytyy ainakin ikäänty, vanhemmille kalastajille antaa eläköitymisen mahdollisuus. Ja sitten nuorempien kohdalla täytyy ehkä tarkastella pätevyyskysymyksiä, uudelleen opiskelua, voitaisiin näitä ehkä kannustaa opiskelemaan Eli kun tätä keskustelua käymään, niin meidän ei tule ainoastaan puhua tässä tuottajien kanssa, vaan myöskin ammattiliittojen kanssa, jotka toimivat tällä asialla alueella. On ammattiliittoja, jotka edustavat kalastajia, ja tähän saakka me emme ole näiden ammattiliittojen kanssa tehneet yhteistyötä, mutta keskustelu tulisi niiden kanssa käynnistää. Haluatteko käyttää lisäkysymyksiä? Niin, kiitos tästä vastauksesta. Siis hyvin vaikea kysymys tänäänkin on niin, että liikakalastusta harjoitetaan, ei siis mitään kestävää kalastusta. Ja ilmastonmuutoksen myötä vammaisetkin kannat tulevat ennestään vähenemään. Miten, mitä tehdä, jotta ilmastonmuutoksen vaikutus kalastoon ja elämän, elämästä olevan meren jäisi mahdollisimman vähäiseksi. Minun täytyy myöntää, että tämä on asia, jota me emme vielä ole syvällisesti tarkastelleet. Meillä ei ole vielä riittävää tieteellistä tietoa. Niin, toimiiko kaikki? Niin siis sanoin, että meillä ei ole riittävää riittävää tieteellistä tietoa, jotta meillä olisi selkeä käsitys siitä, miten ilmasto vaikuttaa meriin ja valtameriin. Teen äh, käsi kädessä yhteistyöstä irlantilaisen komission jäsenen kanssa. Hän on vastuussa tutkimuksesta. 30 miljoonaa euroa on saatavilla tutkimusohjelmissa. Saattaa olla jopa 35 miljoonaa. Se on korvamerkitty tätä varten. Ja niin sieltä löytyy yksi 10 miljoonan euron ohjelma, joka tarkastelee nimenomaan sitä, miten ilmasto vaikuttaa meriin ja mitä sivuvaikutuksia sillä sitten on kalatalouteen ja myöskin sitä kautta sitten yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin ulottuvuuksiin. Toivon mukaan tämä tutkimus saadaan pian ja päästään asioissa eteenpäin, mutta Ähm, siihen saakka meidän täytyy perustaa päätöksemme siihen tieteelliseen tietoon, jota meillä tällä hetkellä on käytettävissämme. Kuten tiedätte, me teemme yhteistyötä tieteellisten äh, yksiköiden kanssa, tiedekomiteoiden ja ICISin kanssa. Viimeinen neljännen kerroksen puhuja, edustaja Davis, olkaa hyvä yksi Thank you. Well, Commissioner Designate. Niin, komission jäsenehdokas, me olemme pyrkineet suojelemaan kalakantoja uudistamalla kalastuspolitiikkaa. Samaan aikaan olemassa toinen kehitys, joka on se, että sertifioidaan kestävää kalastusta, koska on yhä enemmän mark- marketteja ja kalan tuottajia eri maissa, jotka pyrkivät saamaan kalansa kestävistä lähteistä. Ja käsittääkseni niin 10 prosenttia maailman kalastuksesta harjoitetaan nyt sellaisella, sellaisella sellaisilla toimilla, jotka mahdollistavat sen, että ne voivat saada tällaisen sertifioinnin. Tämä tietysti vaikuttaa vaikuttaa myöskin kalastajiin. He voivat saada parempaa tuottoa saalistaan ja myöskin luottamusta, lisätä luottamusta kuluttajien keskuudessa. Onko tämä siis rinnallinen kehitys, jota te voisitte tukea? Kiitoksia, Rova Damanaki, olkaa hyvä. Kiitoksia herra Davis tästä kysymyksestä, joka on erittäin kiinnostava. Te varmasti tiedätte, että komission jäsen Portsia kalastuspääosasto on tehnyt kaiken mahdollisen tämän sertifioinnin ja merkinnän aikaansaamiseksi. On aivan totta, että tulokset eivät olleet valtavan rohkaisevia ja meillä ei vielä ole varsinaista vaikutusanalyysiä käytettävissämme tältä alueelta. Sitten kun saamme sen, tiedämme mitä askelia meidän täytyy ottaa seuraavaksi. Tässä on kaiken kaikkiaan kysymys siitä, että saamme nämä tiedot ja että saamme minimikriteerit aikaiseksi, jotta nämä kalastustuotteet, jotka tulevat supermarkettiin, jotta niissä olisi nämä merkinnät ja takeet siitä, että ne on laillisesti kalastettu. Te puhutte myös ekologisista merkinnöistä, mikä on vielä kiinnostavampi kysymys toisin sanoen se, että voitaisiin saada aikaan sellaisia tuotteita, joissa olisi ekologiset merkinnät ja taata, että niiden alku perä on ympäristöystävällinen. Tiedän, että tästä asiasta on olemassa ehdotuksia. Äh, WWF on tehnyt tästä jo ehdotuksia ja ne ovat erittäin rakentavia minun käsittääkseni ja uskon, että voimme tehdä yhteistyötä näiden järjestöjen kanssa, jotka tällaista politiikkaa jo noudattavat ja jotka antavat oman panostuksensa siihen, että saadaan aikaan eurooppalainen sertifiointijärjestelmä. Kiitos. Kiitoksia, Rova Davis, olkaa. Niin Huomasin, että Espanja puheenjohtajavaltiona puhuu myös tästä ekomerkinnöistä osana tätä kuuden, vuoden, kuuden kuukauden toimintaansa. Mutta minä olen huolissani siitä, että Euroopan unioni ei, ei nyt toivon, että se ei päätyisi keksimään pyörää uudestaan ja viemään pohjaa pois siltä työltä, jota sertifioivat elimet tällä hetkellä tekevät. Minä haluaisin, että saataisiin parempaa, käytän, parempia käytänteitä vahvistettaisiin näiden sertifioivien elinten asemaa. Rova Damanaki, olkaa hyvä. Niin, järjestelmä, jonka EU tulee luomaan, on joukko määräyksiä, jotka määrittelevät minimikriteerit, jotka mahdollistavat sen, että kuluttaja voi luottaa siihen, että kyseinen kala on kalastettu laillisesti. Me emme totta kai yritä korvata ketään muuta, kun näitä sertifikaatteja luomme. Niin, Frau Präsidentin. Äh, wir haben ja einen sehr strikten Kiitoksia puheenjohtaja. Mehän olemme saaneet erittäin tiukan aikataulun ja teidän puheenjohtajuutenne ansiosta meillä on muutama ylimääräinen minuutti omassa ryhmässäni on henkilöitä, jotka välttämättä haluaisivat pitää puheenvuoron, mutta jotka eivät mahtuneet alkuperäiseen aikatauluun. Voisimmeko me vielä kenties saada nämä puheenvuorot tuonne loppuun? Olisi surullista, jos kaikki eivät saisi käyttää puheenvuoroja, jotka haluaisivat sellaisen käyttää. Rova Rodus, minä yritän säästää aikaa, jotta komissaari ehdokas saisi enemmän aikaa lopussa laajentaa vastauksiaan. Minä en voi antaa teidän ryhmällenne emmekä millekään muullekaan lisäaikaa, koska kaikki on jo laskettu. Dontin metodilla. Ja jos minä annan teille lisää puheenvuoroja, niin muilla on sama, oikeus samaan, jotka tämä Dont-järjestelmä toteutuisi. Olen pahoillani, mutta minun täytyy erittäin tiukasti pitää kiinni näistä säännöistä. Minun täytyy olla tasapuolinen kaikkia kohtaan ja kunnioittaa kaikkia sääntöjä. Olen pahoillani. Minä mielelläni antaisin tuollaisia lisäpuheenvuoroja, mutta se ei onnistu. Annan nämä lisäminuutit komissaari ehdokkaalle. Niinpä me jatkamme sitten seuraavaksi edustaja Rivellin yksi minuutti, olkaa. Grazie, presidente. Eh, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Hyvä komission jäsenehdokas, haluaisin tietää, minkälaista politiikkaa teillä on suunnitteilla Välimeren alueen kalastukselle – koska se meillä on olemassa jo säännöstöä liittyen verkkojen silmäkokoon ja sallittuihin kokonaissaaleihin, mutta ne maat, jotka eivät kuulu Euroopan unioniin ja kalastavat välimerellä, niin ne, niihin nämä säännöt eivät kohdistuu ja täten se vähentää unionin kansalaisten kalastusmahdollisuuksia. Mitä voitte kertoa meille näistä Euroopan unionin ulkopuolista maista, jotka virtaavat markkinoille ja myyvät kalaa paljon halvemmalla? Eh, eh, niin, herra Rivellini. Välimeren rannikkovaltioita, siis niitä, jotka kuuluvat Euroopan unioniin, niitä koskevat tietysti hyvin tiukat säädökset. Tiukat säädökset, jotka ovat voimassa koko Euroopan unionissa. Ja siihen liittyvät tietysti omassa erikseen vielä Välimeren määräykset asetuksessa. Ja on tärkeää, että jäsenvaltiot pyrkivät pääsemään eteenpäin näiden määräysten toimeenpanossa ja minä tulen tekemään kaiken mikä on mahdollista, jotta päästään asiassa eteenpäin. Mutta totta kai on myöskin ongelmia ymmärrän, että monet maat Välimeren alueella eivät ole panneet asetusta toimeen. Siinä oli löyty lukkoon alueita, jotka tarvitsevat erityistä suojelua, eikä ole löyty lukkoon kaikkea sitä, mitä tarvitaan, jotta voitaisiin luetteloida kaikki lajit. Mutta me kaikki, kuitenkin olemme vastuussa, meidän pitäisi pyrkiä tekemään niin hyvää työtä kuin mahdollista. Esimerkiksi italialainen kalastaja, tästä on puhuttu jo aikaisemmin, kreikkalainen henkilö otti tämän asian esille, koska italialainen kalastaja joutuu kilpailemaan sellaisen henkilön kanssa, joka tulee maasta, joka ei ole EUn jäsen ja jolla on enemmän mahdollisuuksia joka vapaammin voi noudattaa erilaisia sääntöjä tällä noudattamatta, mutta ratkaisu on siis se, että me pyrimme siihen, niin myöskin toinen kalastaja, kalastaja pyrkii noudattamaan nämä erilaiset määräykset. Ja se voidaan saavuttaa sillä, että voimme harjoittaa nämä painostusta kansainvälisiin järjestöihin, joissa olemme jäseninä, ja jos myös nämä maat ovat jäseninä, kuten miksi Algeria, joka on jäsenenä myöskin alueellisessa järjestössä Meliveren alueella. Ja sillä täytyy tehdä selväksi, että täytyy noudattaa sääntöjä muiden maiden kanssa. Meillä on sopimuksia, miksi Marokon kanssa. Se merkitsee sitä, että meillä on siellä lisäargumentteja. Meidän täytyy siis tehdä se, mikä on mahdollista kansainvälisten puit- sopimusten yhteyksien puitteissa. Ja täytyy huolehtia siitä, että kaikki valtiot noudattavat määräyksiä ja sen lisäksi on olemassa tiettyjä myy uhka esityksiä, joita voimme ottaa esille. Voimme sanoa, että me haluamme, että ei tuoda EU-hun äh, laittomasti kalastettuja tuotteita. Ja tämä on meidän oikeutemme. Ja jos tehdään, tämä tehdään selväksi, on olemassa myöskin kannustin noudattaa sääntöjä, mutta täytyy tehokkaasti pyrkiä huolehtimaan siitä, että noudatetaan EU-valvontaa. Ja sitten meillä on paitsi virasto, EU-virasto Vigossa, joka on vastuussa näistä asioista. Ja meillä on alus valvontaa varten, uusi hyvä alus valvontaa varten, ja kaikki, mikä on käytössämme, pitää optimaalisesti ottaa käyttöön, jotta voimme toimia sen puolesta, että sääntöjä noudatetaan. Vain näin voidaan saavuttaa kaikki. Herra Rivellini, olkaa. Kiitos, hyvä komission jäsenehdokas. Tämä oli hyvin epämääräinen vastaus. Te olette ehkä vastuussa yhteisön etujen suojelemisesta, mutta teidän täytyisi tänä päivänä kertoa meille, minkälaisiin sitoumuksiin olette valmis ryhtymään, jotta suojelette kalastajien oikeuksia silloin, kun eh, ne joutuvat kohtaamaan Euroopan unionin ulkopuolisia kalastajia. Te teette päätöksiä Euroopan suhteen ja Eurooppa täytyy nyt vakuuttaa siitä, että sitä puolustetaan ilman minkään minkäänlaisia ideologisia ennakkoluuntoja. Voitteko esimerkiksi kertoa meille, minkälaisiin toimiin ryhdytte suhteessa äh, Libyan laivastoon ja kalastajiin? Gaddafin tuella ne kalastavat omien aluevesiensä ulkopuolella. Äh, aiotteko tukea Euroopan unionin ja Libyan välistä sopimusta, sellaista, jota edeltäjänne Borg ehdotti vuonna 2008? Niin, minä voin vakuuttaa teille, että meillä kaikilla on olemassa käsityksiä asioista, mutta komissiosina tulen panemaan toimeen ne toimenpiteet, jotka ovat mahdollisia minulle komissiosina. Aion käyttää tieteellistä perustaa, joka on käytössämme. Aion käyttää hyväkseni raportteja, joita on saatu sosiaalista vuoropuhelusta. Ja aion myöskin katsoa, miten pääosaston siellä voidaan saada aikaan toimia, enempää, ei enempää eikä vähempää. Minä en usko, että nyt ideologiset vaatimukset ovat vedenpitäviä. Meillä on olemassa lainsäädäntö, joka pitää panna toimeen. Miten se tapahtuu, liittyy myöskin minun sitoumukseni. Minä henkilökohtaisesti sitoudun huolehtimaan siitä, että asiassa päästään eteenpäin valmistelemaan tänne valiokuntaan silloin, kun näistä asioista keskustellaan. Tulen myös toimimaan sen puolesta, että huolehdin siitä, että esimerkiksi välimerineuvoston kokouksissa, jossa myös Libya on jäsenenä, tämä asia otetaan esille, jotta saadaan huolettua siitä, että sääntöjä noudatetaan, jotta nähdään, miten kansainväliset järjestöt harjoittaa yhteistyötä myöskin Euroopan unionin pääosaston kanssa, jotta tätä politiikkaa voidaan harjoittaa niitä saadaan mahdolliset parhaat mahdolliset tulokset. Tavoitteena tulee olemaan se, että noudatetaan sääntöjä, jotta kaikki niitä noudattavat. Ei saa olla niin, että siirretään poikkeuksia, jotka johtavat kantojen tuhoutumiseen. Kaikkien pitää pyrkiä liikkumaan oikeaan suuntaan. Sitten tämän viimeisen kierroksen päätteeksi rouva Trautman. Yksi minuutti. Olkaa hyvä. Arvoisa komissaari ehdokas, minun ryhmäni odottaa uudelta komissiolta, että se eh, luo enemmän työpaikkoja ja laadukkaampia työpaikkoja, sosiaalisen marginalisoitumisen eh, estäminen ja kestävä kehitys ovat myös 2020 strategian tärkeitä osa-alueita. Meillä on kaksinkertainen kriisi, talouskriisi. Me odotamme teiltä ehdotuksia, että pääsemme siitä, mutta meillä on myös ympäristökriisi, joka on kaksinkertainen rannikkojen saastuminen ja merien saastuminen. Tämä koskee kalastajia mitä suurimmassa määrin. Eli koko tämä agroalimentaarinen ketju on kriisin alla. Mitkä ovat teidän ratkaisunne ja miten voitte konkreettisesti kuvata sitä, mitä te innovaatiosta aikaisemmissa johdantopuheenvuorossanne kertoa tarkemmin. Arvoisa ehdokas, olkaa hyvä. Kiitokset näistä sanoista ja kutsusta tähän kotikaupunkiinne. Niin, tässä puhuttiin täystyöllisyydestä. Tämä on laaja ja hyvin okainen asia, aivan erityisesti jos otetaan huomioon tämänhetkinen talouskriisi. Me olemme keskustelleet talouskriisistä puheenjohtaja Barroson kanssa ja myöskin komissio kollegion kanssa. Olemme tästä jo keskustelleet ja on yhteinen näkemys siitä, että työttömyyttä täytyy suojella. Voisin antaa henkilökohtaisen näkemyksen. Me emme voi turvata työllisyyttä talouskasvun avulla yksinomaan. Voi olla, että on talouskasvua ja on työ, työpaikkojen määrä lähtee kasvuun, mutta välttämättä vakaata tilannetta ei saavuteta. Ja olen täysin vakuuttunut siitä, että asiasta vastaava komission jäsen ja pääosasto tulee tekemään kaikkensa, jotta vakaa taso saavutetaan. Ja minä tulen tekemään heidän kanssaan yhteistyötä. En halua, että työpaikkoja menetetään kalataloussektorilta meillä täytyy olla kalastusmahdollisuuksien tasavertainen jako, jotta me voimme suojella näitä kalatalouden työpaikkoja. Meidän täytyy myöskin tarkastella sitä, miten sääntöjä toteutetaan, jotta tämä ympäristökriisi, joka on todellakin edessämme, miten sitä voidaan tarkastella yhteydessä tähän talouskriisiin ja työpaikkojen suojelemiseen. Meidän tulisi käyttää olemassa olevia työvälineitä, niitä, jotka löytyy yhtenäisestä meripolitiikasta. Me voimme keskittyä aluesuunnitteluun, me voimme tarkastella kasvun kehityksiä tietoon perustuen. Saamme varmaankin tukea tässä tutkimuksesta, yritämme selvittää sitä, miten me voimme suojella työllisyyttä ja muuta toimintaa. Kuten jo alussa sanoin, olen todellakin sitä mieltä, että me voimme yhdistää nämä kolme asiaa, siis ympäristön kestävyys, yhteiskunnallinen kestävyys ja taloudellinen kestävyys me voimme saattaa nämä kaikki yhteen, jos me ymmärrämme sen, että ne todellakin kulkevat käsi kädessä ja hoidamme niitä yhtenäisellä tavalla. Kiitoksia lisäkysymyksenä. Kiitoksia vastauksesta. Tuletteko te mukaan meidän työohjelmaamme tutkimukseen, joka voi tuo, saada aikaan vihreitä työpaikkoja ja luoda siis tällaisia työpaikkoja? Tämän ei pidä olla pelkkä iskulause, vaan sen pitää olla todellisuutta tällä tulevalla lainsäädäntökaudella ja meidän kalatalousvaliokuntamme on erittäin, se on meille tärkeä asia. Toivon kovasti, että työllisyys kalataloussektorilla kuuluisi meidän toimivaltuuksimme, koska silloin voisin pitää lupauksistani kiinni, mutta valitettavasti se kuuluu työllisyyspääosastolle. Ja tästä syystä minä voin ainoastaan sanoa sen verran, että me tulemme tekemään parasta mahdollista yhteistyötä. Voin kuitenkin vakuuttaa teille, että olen käytettävissänne tulen käymään täällä usein, tulen valiokuntaan ainakin kolme kertaa vuodessa ja olen valmis tulemaan aina silloin, kun teillä on sellainen olo, että jostakin täytyisi keskustella. Eli olen valmis tulemaan valiokuntaanne ja kertomaan teille asioiden etenemisestä. Kalatalousvaliokunnan viimeisen kierroksen viimeinen puhuja, herra Mato, yksi minuutti. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos komissaari ehdokas periferiset alueet ovat poikkeuksellisia myös kalatalouden kannalta ja siksi ne vaativat erityiskohtelua. Näin Lissabonin sopimuksessa sanotaan ja tähän meidän pitää päästä ihan päivittäisessä toiminnassa. Esteitä on toki paljon raivattavana joka päivä, mutta kalastus on historiallisesti ollut erittäin tärkeää meidän taloutemme, taloutemme kannalta ja haluamme, että edelleenkin on näin. Arvoisa komissaari ehdokas, tiedämme, että tarvitsemme kaikkien instituutioiden tuen tässä asiassa. Siksi kaksi kysymystä, jotka liittyvät toisiinsa. Mitä teidän mielestäni voitaisiin tehdä, jotta kalastussektoria eh, voitaisiin auttaa periferisillä alueilla? Ja uskotteko, että tämänhetkiset avut ovat riittäviä, jotta näiden alueiden taloudelliset ja sosiaaliset esteet saadaan raivotuksi? Ja mikä on teidän kantanne mahdolliseen posei kalastuskasvatukseen, joka on jäädytetty muutama vuosi sitten ja joka ei läheskään tämän sektorin tarpeita kata. Kiitoksia. Niin, herra Mato. Sopimuksessa on erityinen säädös, joka koskee huonommassa asemassa olevia alueita ja totta kai suuri etäisyys EUn ytimestä on tärkeä asia, joka vaikuttaa tähän. On olemassa ongelma, ohjelma, joka vaikuttaa tähän sen tunne, että siitä on puhuttu. Poseidon, se on parhaillaan käynnissä ja tulee edelleenkin jatkumaan. Ja tarkoitushan on, että, että sen kautta tuettaisiin näitä äärialueita. Ja tehän tiedätte sen lisäksi, että on olemassa tiettyjä määräyksiä, jotka koskevat sitä, että näiltä alueilta on erityinen pääsy aluevesille, ja tämä määräys tulemaan edelleenkin voimassa. On ensimmäinen kestys siitä, että esimerkiksi 12 merenpidin kulmaa koskisivat nimenomaan pienkalastusta, ja se on asia, jota myös tutkitaan. Mitä sitten tulee jatko taloustukeen näille alueille. Voidaan tietysti käydä keskustelua siitä, näistä asioista silloin, kun puhutaan uudesta rahoitus, uusista rahoitusnäkymistä. Ja missä mahdollista, voimme tietysti tarttua teidän ehdotuksiinne. Täytyy katsoa, löytyykö vesiviljelylle varoja. Jos näin on, sitä voidaan ajatella, mutta tällä hetkellä tilanne on se, että ne varat, jotka ovat käytettävissä, eivät mahdollista enempää kuin on tällä hetkellä olemassa. Totta, että näillä alueilla on erityisiä piirteitä ja voitaisiin ajatella parempaa yhteistyötä näiden alueiden kanssa. Kenties voitaisiin näiden alueiden edustajia, hallinnon edustajia kutsua osallistumaan yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksesta käytävän keskustelun, jotta nekin, niidenkin tilanne ottaisiin paremmin huomioon. Mutta täytyy katsoa, sopiiko tämä heille, voivatko he osallistua, miten paljon edustajia voitaisiin saada kokoon. Voitaisiin katsoa, minkälaista politiikkaa voidaan harjoittaa näille, näiden reuna-alueiden osalta. Sen lisäksi haluaisin vielä lisätä, että minä tietysti itse kunnioitan Euroopan tuomioistuimen päätöstä, ei, ei Kanarian saaria, mutta muut ovat kääntyneet tuomioistuimen tässä asiassa. Herra Mato, kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä, ehdottomasti näiden vesien rajat ovat, ovat meille erittäin tärkeä teema. Niin sanon vielä uudestaan. Eli alueiden rajaaminen on meille erittäin tärkeä teema. Ja te sanotte, että Poseidonia tällä hetkellä toteutetaan, mutta 2001 jälkeen se on jäädytetty, määrät on jäädytetty, joten se ei tällä hetkellä toteuta tarkoitustaan. Eli tuletteko te ottamaan, te, teille tulee tärkeä vastuu, mutta teidän täytyy myös sitoutua kaukaisimpiin, syrjäisimpien alueiden asioihin. Ne ovat suuri mahdollisuus Euroopalle ja niiden täytyy olla suuri mahdollisuus myös teille. Kiitos τα κονδύλια τα οποία εκταμιεύονται, εκταμιεύονται... Niin, nämä varathan maksetaan monivuotisen ohjelman puitteissa. Ei niitä ole jäädytetty. On olemassa monivuotinen ohjelma, ja alueet itse käyttävät nämä varat. Ohjelma on käynnissä, eikä sitä voida muuttaa. Voimme tietysti katsoa, mitä uudessa ohjelmassa voidaan tehdä, voidaan tehdä paremmin. Mitä sitten tulee tähän määräykseen? joka koskee tätä yksinomaista pääsyä näille merialueille. Siitä meillä on olemassa säädös, jota sovelletaan. Ja Asorithan kääntyvät Euroopan tuomioistuimen puolen tässä asiassa. Me tulemme kunnioittamaan tuomiota. Kiitoksia. Herra Presedo, yksi minuutti. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä arvostan teidän kokemustanne ja vastauksienne laatua. Eurooppalainen kalastuspolitiikka, sen täytyy vahvistaa laatua, inkluusiota ja turvallisuutta. Haluankin kysyä, että tarvitaanko teidän mielestänne turvallisuuden vahvistamiseksi sitä, että kalastusalukset ovat erittäin vahvasti läsnä. Eli jos tuontituotteiden ja eurooppalaisten tuotteiden välillä on oikeanlainen kilpailu ja laatukriteerit, niin täytyykö silloin eh, eurooppalaiseen kalastuspolitiikkaan ottaa mukaan sellaisia elementtejä, joita eh, muualla pienkalastuksessa on mukana? Kiitos tästä kysymyksestä. Mitä tulee EUn kaluston läsnäolon kansainvälisillä vesillä. Tämä läsnäolo on tärkeää. Meillä on noin 340 alusta, jotka kalastavat kahdenvälisten sopimusten puitteissa. Meillä on 5800 alusta, jotka kalastavat kansainvälisillä vesillä sen takia, että me olemme tässä kalatalouden hallintojärjestössä jäsenenä. Eli tämä on huomattava läsnäolo, jota meidän täytyy suojella. Ja tietenkin sääntöjen täytyy olla kaikille samanlaiset. Ja kuten tekin sanoitte, niin näitä täytyy myöskin soveltaa tuontituotteisiin. Ja tästä syystä me parhaillaan olemme toteuttamassa tätä laittomaan, ilmoittamattomaan ja sääntelemättömään kalastukseen liittyvää säännöstöä. Me tulemme tekemään parhaamme. Se, mikä tässä on olennaisen tärkeää, on se, että kaikki nämä saatavat tulokset, niillä olisi seurannaisvaikutuksia niihin kalastajiin, jotka omistavat pieniä aluksia. Näitä löytyy Välimerellä, mutta myöskin muualtakin. Eli 90 prosenttia kansallisesta laivastosta koostuu pienaluksista. Eli miten koko tämä lainsäädäntö sitten valuu alemmalle hallinnon tasolle? ja miten mahdollistetaan se, että kalastajat vastaisuudessakin voivat ansaita elantonsa. Meidän täytyy toteuttaa sääntöjä tiukasti ja meidän täytyy tarkastella erityisrahoituksen mahdollisuutta. Tätä täytyy tarkastella, koska meillä ei voi uusille aluksille olla e, erityisrahoitusta, mutta vanhoihin aluksiin tätä voidaan soveltaa, jos esimerkiksi laitteistoa ja välineistöä halutaan osittain uusia. Tätäkin kautta voidaan päästä parempaan tulokseen. 30 sekuntia vielä lisää kysymykseen. Kiitoksia tämän, tällä hetkellä kansainvälisillä vesillä ja kolmansien maiden vesillä. Minä itse tulen alueelta, jossa kalastus on erittäin tärkeä elinkeino ja minä toivoisin, että tulevalla lainsäädäntökaudella minun maani äyreistuottajat todellakin pääsisivät mukaan yhteiseen kalastuspolitiikkaan. Rouva Tamanakin, haluatteko vastata tähän? Mm. Μόνο μια συμπληρωματική φράση για ένα θέμα που δεν... Vain pieni lisäys liittyen asiaan, jota ei mainittu. Se tietenkin, mikä on kiinnostavaa näissä, tässä kansainvälisessä läsnäolossa, Tehän tiedätte, että EUlla on Atalanta-ohjelma, joka suojelee kauppalaivastoja merirosvoilta – Tiedämme, että tähänkin liittyy ongelmia. Espanja ja Ranska ovat jo päättäneet Atalantaan liittymisestä ja meidän täytyy varmistaa se, että tämä ohjelma myöskin kattaa kalastusalukseen ja niiden suojelemisen. Kiitoksia. Viimeinen kalatalousvaliokunnan edustaja herra Tsukalas. Yksi minuutti, olkaa hyvä. haluaisin toivottaa teidät sylmästi tervetulleeksi ja haluaisin kiittää tähän asti sitä vastauksista. Minä olen iloinen siitä, että nyt joku tuo asiantuntemusta, poliittista kokemusta ja parlamenttityökokemusta. Ja tässä hengessä haluaisin esittää kysymyksen, jonka on jo aiemmin otettu esille. Herra Milana puhui jo tästä, nimittäin tämä vesiviljely, miten se vaikuttaa kielteisesti ympäristöön, ennen kaikkea matkailuun. Kysymys ei ole pelkästään ekologisista näkökannoista, vaan kysymys on myöskin siitä, miten ne selviytyvät, jotka elävät näillä alueilla. Voidaanko vesiviljely yhdistää kestävään kehitykseen, miten toimenpiteisiin tässä voidaan ryhtyä, voisiko kenties selittää tätä, miten kestävää ympäristönsä vesiviljelyä voidaan harjoittaa, onko sitä ylipäätään olemassa? Ευχαριστώ κύριε Τσουκαλά. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos herra Tsukala. Niin, minun vastaukseni on kyllä. Vesiviljely on yhdistettävissä kestävyyteen. Tai ainakin tästä me lähdemme, haluamme päästä siihen. Ja tiedemiehet sanovat, että kyllä se on mahdollista ja niin kauan kuin tutkijat ovat sitä mieltä ja niin kauan kuin meillä on vankkaa tieteellistä tietoa, meidän täytyy mennä eteenpäin tällä tiellä. Jos me puhumme vesiviljelyn kehittämisestä yhteydessä kestävään kehitykseen, totta kai on ehtoja, jotka täytyy sitten, joita täytyy noudattaa. Ja oli miten oli, meidän täytyy tutkia sitä, miten voimme taata sen, että vesiviljely kunnioittaa ympäristöä. Tässä on moniakin teemoja tähän liittyen tutkijat ja tiedemiehet sanovat, että heillä on ratkaisut ja minä uskon, että jos me teemme yhteistyötä ympäristöpääosaston kanssa, me pääsemme tässä eteenpäin. Me tarvitsemme johdonmukaista politiikkaa vesiviljelyn suhteen. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa, joka on erittäin herkkä näille teemoille, ja meidän täytyy tutkia kaikkia toimia, joihin me olemme ryhtymässä. On olemassa myös muita askelia, joita voimme ottaa. Te puhuitte ekologisesta vesiviljelystä ja tutkijat sanovat, että se on mahdollista. Se riippuu rehuista, joita kaloille annetaan ja on olemassa kaloja, jotka käyttävät pelkästään kasvipohjaisia rehuja tai syövät niitä. Eli tässä on paljonkin te erilaisia tematiikkoja. Meidän täytyy parantaa vesiviljelyn laatua, se on selvä asia, ja tällä hetkellä meillä on jo tiettyjä instrumentteja, joita me toteutamme, ja meidän tulee niitä käyttää hyväksemme. Matkailu on minun mielestäni myös yhdistettävissä vesiviljelyyn, kun vain tiettyjä ehdotu, ehdot, ehtoja eh, ja edellytyksiä noudatetaan. Tässä tarvitaan integroitua meripolitiikkaa ja erityissuunnittelua, ja se mahdollistaa meille sen, että näitä alueita voidaan käyttää sekä vesiviljelyyn että eh, matkailuun. 30 sekuntia vielä. Niin, silloin haluaisin virittää loukun. Te nimittäin viittasitte tieteelliseen tutkimukseen. Ja ajatellen tutkimusta ja innovaattisten teknisten menetelmien käyttöä vesiviljelyssä. Mitä te ajattelitte tässä ryhtyä tekemään? Tutkimus on äärimmäisen tärkeää, herrat sukalle, että tiedätte sen omasta kokemuksesta. Valitettavasti määrärahat, jotka meillä on käytössä, ovat hyvin rajallisia, ne eivät ole tyydyttäviä. Ja meripääosaston tutkimusmäärärahat ovat todellakin hyvin rajallisia, kuten sanoin, ja osa näistä rahoista menee siihen, että taataan ICSn tieteellinen tuki ja myös tieteellisen kalastus komitean tuki. Jotta me voimme päästä näissä asiassa eteenpäin, me tarvitsisimme erittäin laajan tutkimuksen. Jos me haluaisimme itse tehdä sellaisen, niin siihen meillä ei ole resursseja. Mutta jos ajatellaan viidettä tutkimuksen puiteohjelmaa, eh, niin me tulemme tekemään yhteistyötä komissaariehdokkaan kanssa, eh, jos hänet valitaan tuohon virkaan, jotta me saamme jaetuksi näitä tutkimusmäärärahoja yhdessä heidän kanssaan. Meillä on enää minuutti, me olemme enää minuutin edellä ajastamme ja nyt minä tulen olemaan erittäin tiukka liikennevaliokunnan kanssa. Heillä on yksi minuutti enemmän kuin meillä ja haluan antaa sen minuutin komissaari ehdokkaalle ja protesteja ei hyväksytä, koska teillä on nyt erittäin hyvä asema tässä valiokunnassa. Ensimmäiseksi annan puheenvuoron herra Georgios Komutsakosille. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Μιλώντας πρώτος από την Επιτροπή Μεταφορών, puheenjohtaja. Olen nyt ensimmäinen puhuja liikennevaliokunnasta ja haluaisin toivottaa Roa Damanaakin täten tervetulleeksi. Olen kovin iloinen siitä, että viittasitte siihen, että tarvitaan vahvempaa yhteistyötä komission ja Euroopan parlamentin välillä. Olette viitanneet tähän eh, useaan otteeseen. Eh, ja tämä ei ole yllätys, koska olette pitkään toiminut Kreikan parlamentissa. Te viittasitte yhtenäistettyyn meripolitiikkaan ja tähän siniseen kirjaan vuodelta 2007. Viittasitte tähän jo alustuspuheenvuorossanne, mutta haluaisin hieman lisää yksityiskohtia. Nyt kun vihreän kirjan hyväksymisestä on kulunut kaksi vuotta, niin minkälaisia puutteita sieltä on löytynyt ja mitä viivytyksiä täytäntöönpanossa on tapahtunut ja mitä aiotte tehdä, jotta tilanne korjataan ja mitkä ovat painopistealueitanne ja mitä tapahtuu tämän eurooppalaisen meriatlaksen suhteen? Ευχαριστώ τον κύριο Κουμουτσάκο. Ε, ευχαριστώ που... Niin, herra Kumutsakos, haluan kiittää kysymyksestä, joka koskee yhdennettyä meripolitiikkaa. Se on ensimmäinen kysymys, jonka sain nyt tästä aiheesta, ja on sitten selvää tietysti, että tämä nousee esille, koska tämä on uusi politiikka. Siitä puhutaan vihreässä kirjassa vuonna 2007. Olemme jo saaneet sen siniseen kirjan kirjaan, jossa ollaan paremmassa toiminnan ja pyrimme harjoittamaan hyvää yhteistyötä muiden pääosastojen kanssa ja muiden komission kanssa. Yhdennetty meripolitiikka, niin kuin tiedätte, on politiikkaa, joka edellyttää monien osallistumista toimeenpanossa. Monia komission jäsen. Tätä tarvitaan sinne myöskin teidän valiokuntanne. Liikennevaliokunta on sellainen, jota se koskettaa samoin myöskin ympäristöasioiden pääosasto, liikenneasioiden pääosasto, ulkoasioiden ja sisämarkkinoiden pääosastot. On siis monia sektoreita, jotka ovat asianosaisia yhdennetyssä meripolitiikassa. Miten lähdemme liikkeelle toimeenpanossa? Toimeenpano on rohkaisevaa. Jos yhden sanalla voin tässä kuvata, voidaan sanoa rohkaisevaa. On uusia välineitä, joita on kehitetty. On myös erityinen suunnittelu meripolitiikkaa varten. Haluaisin kenties jatkaa englanniksi mieluummin. Kysymys on siis siitä menettelyistä, joilla pyritään harjoittamaan yhdennettyä merialueiden seurantajärjestelmää, ja tämä tulee olemaan hyvin tärkeä järjestelmä. Meillä on kaikki nämä ongelmat, jotka liittyvät siihen, mitä merialueella tapahtuu. Voimme käyttää näitä resursseja hyvin oikealla tavalla. Mitä tulee Maratlasiin, tähän Atlakseen, jo puhuitte, se on hyvin kunnianhimoinen suunnitelma ja toivomme, että se voidaan käynnistää ensi vuonna. Toivon, että vuoden 2010 aikana me saamme siis tämän Atlaksen, eurooppalaisen Atlasin, ja saamme kaikki tiedot. Mä olen varma siitä, että tunnustatte tällaisen atlaksen merkityksen. Sitä tullaan tarvitsemaan niin pelkästään kalastuksessa, vaan myöskin liikenteessä. Se on hyödyllinen ympäristöpolitiikalle, hyödyllinen kaikille. Joten minä toivon, että ensi keväänä voin tulla ilmoittamaan, että tämä on, voin antaa konkreettisia tiedontoja tästä hankkeesta. Derecho de réplica.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 siitä, että täytyy tehdä yhteistyötä muiden komission jäsenten kanssa muilta pääosastoilta, varsinkin silloin kun puhutaan meriliikenteestä. Herra Kallas tulee olemaan vastuussa tästä asiasta. Huolestuttaako teitä se, että tässä on ehkä mahdollisuuksia eturistiriitoihin tai päällekkäisyyksiin, ja jos näin on, niin miten aiotte tilanteen ratkaista? Tässä mieleeni tulevat satamat. Me tiedämme, kuinka strategisesti tärkeitä kansainvälisen kaupan kannalta satamat ongelmat ovat ja myöskin meriliikenteen kannalta. Ja myöskin mitä tulee transitoliikenteeseen, eli miten aiotte tämän ongelman hoitaa? No niin. totta kai on yhteistyötä, niin se oli totta kai vain hyvää yhteistyötä muiden komissioiden kanssa. Haluan sanoa aivan selvästi seuraavan asian, että asiasta vastaava komission jäsen kuuluu jäsen, tulee kuulemaan jäsen, jäsenenä elimen, jossa on kymmenen komission jotka tulevat käsittelemään tällaisen yhdennetyn politiikan toimeenpanoa ilman, että tapahtuisi tällaisia päällekkäisyyksiä, joista juuri puhuitte. Totta kai tätä kai haluttaisiin jatkaa tätä työtä, jota tähän saakka on tehty ja saada aikaan optimaalista yhteistyötä Euroopan unionissa. Meillä on hyvin vaikea vaihe tällä hetkellä. Meillä ei ole mahdollisuutta saada aikaan jonkinlaisia mittauspisteitä, enkä minä sellaista ryhdy tekemäänkään. Meillä on 1200 satama Euroopan unissa, se on suuri rikkaus, ja herra Kallas varmastikin tulee olemaan asiassa aktiivinen ja selvittämään, mikä on mahdollista. Rouva Tikau, yksi minuutti, olkaa hyvä. 2007, uh, Arvoisa komissaari, ehdotus Vuodesta 2007 lähtien, kun Romania ja Bulgaria liittyivät Euroopan unioniin, Euroopalla on yhteys Mustaan mereen. Onko teillä ymmärrys Tonavan ja Mustanmeren strategisesta merkityksestä, koska Tonavahan yhdistää Pohjanmeren ja Mustanmeren? Ja mitä, mihin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä ja mitä sitoumuksia teillä on, jotta Mustameri saataisiin paremmin yhteiseen kalastuspolitiikkaan mukaan? Mitä hankkeita teillä on Mustanmeren alueen varalle mietittynä? Ja minun täytyy sanoa, että komission kalastus- ja meripääosaston sivuilla ei juuri puhuta Mustasta merestä eikä liioin yhteiseurooppalaisten projektien keskuudessa. Siellä ei mainita mustaa merta ollenkaan. Minun mielestäni tämä on ongelma, johon täytyy puuttua. Το τελευταίο το οποίο αναφέρατε δεν το γνωρίζω, θα το ελέγξω. Niin, se mitä te lopuksi mainitsitte on, on asia, jota en tunne. Tulen selvitämään tätä asiaa yksiköisteni avulla. Mitä tulee Mustaan mereen? Se on hyvin tärkeä aihe todellakin. Totta kai meillä on suuri vastuu. Se on aivan uusi kenttä politiikan toimeenpanon osalta. Kaksi maata, Romania ja Bulgaria, ovat ne, joita tämä koskettaa, ja me pyrimme panemaan politiikkaa toimeen. Tähän saakka on kuitenkin saatu vastaus kahteen kysymykseen. On siis vain kysymys kahdesta kalajista, joita tämä politiikka koskettaisi, mitä tulee Mustameren hallintoon. Ja tämä on hyvin vaikeaa. Emmekä ole sunkaan yksi Mustalla merellä, niin kuin tiedätte. Musta meri, siellä on suuria maita, joilla on suurta vaikutusta. Venäjä, Turkki, Ukraina. Ja olen pitänyt tietoja, 85 prosenttia kannoista ne kalastavat turkkilaiset alukset, siis joka ei ole EU-laivasto. Meidän pyrkiä vetämään kaikki maat mukaan, jos olemme saaneet aikaan parempia tuloksia. Bulgaria ja Romania, mutta myös Turkki kutsutaan Välimeren Yleisen välimerikomitea, joka käsittelee kalastoa välimerillä. Ja siellä näitä kysymyksiä tullaan ratkaisemaan ja pyritään samaan aikaan myöskin parempaa yhteistyötä Mustameren alueella. Totta kai tällaisia suunnitelmia on jo olemassa, myöskin taloudellisesta yhteistyöstä, jossa EU on mukana. Kaikki Mustameren rannikkovaltiot ovat mukana, mutta siis on olemassa myös tuloksia on olemassa muitakin yhteistyöpuitteita. Ja niin kuin sanoin, tulen tutkimaan sen, mistä te puhuitte, mutta minusta on tärkeää ilmoittaa teille, että totta kai on tärkeää myöskin yhteistyö muiden maiden kanssa, koska vain kaksi maata, niiden avulla en voi tällä suurella Mustameren alueella saada juuri kovinkaan paljon aikaa. Nyt vähän tulee mukaan myöskin energia ja monia muita asioita. Niin. Minä toivon, että voimme Tonava, Tonavan valuma-alueen strategiaa myös kehittää yhdessä, koska sitä täytyy vielä kehittää. Ja tämä ei liity pelkästään kalastus, vaan myös meriasioihin. Millaisiin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä kehittääksenne merisatamia niin joki, jokisuistoissa sellaisissa joissa, joita voidaan pitää merialueina, kuin myös rannikkoturismin kannalta, jos ajatellaan rakennerahastoja ja niin edelleen. Jotkut maat käyttävät näitä rakennerahastoja parantaakseen kilpailukykyään tällä alueella ja jotkut taas aluekehitystarkoituksiin. Me toivoisimme, että tekisitte yhteistyötä meidän kanssamme ja haluamme tietää, mihin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä tällaiseen eh, horisontaaliseen meripolitiikkaan. Yksi minuutti on romanen. Tonavastahan te siis myös puhuitte ja kehityksestä. Torvan alueella se ei ole minun toimivaltaani kuuluva alue. Tämä koskettaa ennen kaikkea aluepolitiikkaa ja muita komission jäseniä, mutta tietyissä mielessä myös meitä, koska tiedoista, joita meillä on käytössä, jotka liittyvät Mustameren saastumiseen, siitä käy ilmi, että 50 prosenttia fosforista mustassa meressä tulee tonavasta. Se merkitsee sitä, että kun puhutaan ympäristöpolitiikasta Mustameren alueella, täytyy ottaa mukaan myöskin joet ja yhteistyö, jotta voidaan paremmin ottaa huomioon se vesi, jota Mustaan mereen tulee. Ja voidaan ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin, tällaisiin yhdennetty meren äh, hallinnoitte, se on se, mihin tässä pyritään. Pyritään saamaan aikaan tällainen kokonaisjärjestelmä aluesuunnittelua meren alueella. Tässä pyritään koordinoimaan toimenpiteitä ja välttämään päällekkäisyyksiä ja myöskin tutkimus pitäisi ottaa mukaan. Muchas gracias, señora Damanaki. Kiitoksia, rouva Damanaki selkeydestänne ja vilpittömyydestänne näissä puheenvuoroissa. Minä olen täysin samaa mieltä sentralisaatio- ja hajauttamispolitiikasta kalastuspolitiikan suhteen. Näinhän Lissabonin sopimuskin sanoo. Eli Mm, periaate on tässä tärkeä. Te olette puhuneet meriturvallisuudesta, liikenneturvallisuudesta alusten kannalta. Te olette puhunut myös jatkuvuudesta, kun puhutaan sopimusten allekirjoittamisesta kolmansien maiden kanssa. Ja näiden kahden kysymyksen suhteen te tiedätte, että meillä on suuri ongelma sopimuksen kanssa, jonka me olemme Somalian kanssa allekirjoittaneet ja kalastusalukset Intian valtamerellä. Täällä on tapahtunut mm, Baskikalastajia on siellä paljon ja meillä on äskettäin ollut Merosvos-tapaus, josta keskusteltiin tässä parlamentissa hyvin paljon. Ja minä haluaisin kysyä teille tähän liittyen ja ottaen huomioon sen, että Atalanta ainoastaan kauppalaivoille antoi suojelua. Mitä te aiotte tehdä näiden sopimusten uudistamiseksi ja millaista suojelua te aiotte antaa kalastusaluksille Intian valtamerelle? Kiitos. Niin, äh, Dama, Rova Damanaki ja liikennevaliokunnan jäsenet, pitäytykää ajoissa, että hän olette pahempia kuin kalastusvaliokunnan jäsenet konsana. Kaksi minuuttia, Rova Damanaki. Haluaisin vastata Roa Bilbaolle. Haluaisin vastata sanomalla, että EU, EUn täytyy varmistaa se, että sen kalastusalukset voivat kalastaa turvallisesti varsinkin Somalian edustalla. Tämä on yksi tavoite, johon me kansainvälisillä sopimuksillamme pyrimme teollisuus haluaa näitä sopimuksia, koska ne ovat lisänneet turvallisuutta. Merirosvous on hyvin hankala aihe. Se baskilainen alus, johon te viittasitte, jos olen asian oikein ymmärtänyt, niin se tarkoittaa sitä, että 273 ähm, aluksen miehistöjäsentä ovat panttivankkeina ja se aiheuttaa suurta surua heidän perheillensä. Roa Bilbao, olette aivan oikeassa, että Atalanta ei tässä ole onnistunut ja jäsenvaltiot hakevat vastausta. Olen lähettänyt edustajia Atalanta-operaation päämajaan Iso-Britanniaan ja me pyrimme parantamaan koordinaatiota ja sellaiset maat kuin Ranska on suunnittelemassa erityisiä saattojoukkoja aluksilleen ja on puhuttu siitä, että aluksilla olisi mahdollisuus kantaa asetta. Me pyrimme siihen, että nämä alukset saadaan suojeltua säännöllisesti lyhyesti kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää ja sanoa, että pyytää, että ottaisitte huomioon tämän parlamentin kannan, joka haluaisi laajentaa Atalantan suojelua kaup- kalastusaluksiin. Emmekä ole tähän päivään mennessä vielä nähneet minkälaisia toimia tähän suuntaan. Rovadamanaki, haluatteko vastata? Selvä. Mennään sitten eteenpäin ja menemme herra George Stousasiin. Yksi minuutti, olkaa ο διεθνής χαρακτήρας της ναυτιλιακής βιομηχανίας καθιστά... Kalasektorin erityisen luonteen takia Imolla on tärkeä rooli. Ja myöskin UNCLOS, joka liittyy merioikeuteen, se on myöskin hyvin tärkeä. Nämä ovat niitä perusparametreja, jotka tulisi pitää mielessä, koska nämä ovat olennaisessa asemassa yhtenäistetyn meripolitiikan strategia ja kansalliset meristrategiat, niillä halutaan vahvistaa kalatalouden kilpailukykyä ja on hankkiuduttu kapotaasista eroon, on myönnetty verohelpotuksia ja on koko joukko tukiaisia. Tämä on lisännyt sitä tuottoa, joka, jota kalataloudesta saadaan se on lisännyt myöskin monopoliasemaa sektorilla, mutta mitä työntekijöihin kalataloudessa tulee, heitä jahdataan aluksilta, ulos, työolosuhteet ovat huonontuneet, työstä on tullut entistä raskaampaa ja on kaikenlaisia työsuojelullisia ongelmia ja tietenkin ympäristösuojelunkin liittyy ongelmia. Minun mielestäni tällä politiikalla on ollut negatiivinen vaikutus merikuljetuksiin ja se on ollut myöskin vakava isku niille, niihin ihmisiin, jotka asuvat näillä syrjäisimmillä alueilla. Miten te perustelette näitä verohelpotuksia, koska nythän tästä on on tullut osa 27 jäsenvaltion lainsäädäntöä. Eli tällähän tuetaan vain tällaisia laivauksen pääkaupunkeja ja monopoleja. Miten te perustelette näitä suhteessa syrjäisimmillä alueilla Teillä ei ole... ihmisiin? Teillä ei ole oikeutta lisäkysymykseen, mutta rouva komissaari ehdokas saa vastata kaksi minuuttia. Niin, olen yhtä mieltä sitä, että on olemassa kansainvälisiä määräyksiä, jotka täytyy noudattaa. Olen, voin sanoa teille, että IMO, kansainvälinen merenkulkujärjestö, sillä on ratkaiseva rooli ja sitä me haluamme kunnioittaa ja harjoittaa sen kanssa mahdollisimman läheistä yhteistyötä. Se ei sunkaan ole ristiriidassa toimintamme kanssa, sitä meille apua ja se tekee selväksi, että me pyrimme kehittämään yhdennettyä kulkee meripolitiikkaa jotta saamme aikaan parhaita mahdollisia tuloksia. En halua nyt tarttua, nyt haluan siis siirtyä sitten puhumaan talous- ja veropolitiikasta Euroopan komission tasolla. Ajattelen eh, kollegiallisuusperiaatetta komission sisällä. Minä itse asiassa olen tilanteessa, jossa myöskin asiat ovat minun kannalta selvät, mutta olen osalta myöskin vastuussa kysymyksestä nimenomaan yhdennetyn meripolitiikan puitteissa tästä tilanteesta. Voin vain sanoa, että voin sanoa siitä, että voin puolustella vastuullisuutta, mutta voin puhua konkreettisista kysymyksistä, mitä tulee myöskin teidän esittäminen näkemyksiin, mutta haluaisin kuitenkin viitata siihen, että olen viitannut siihen vuoropuhelu, jota on käyty ammattijärjestöjen kanssa. Tähän saakka mitään sellaista ei ole käyty, joka olisi koskenut merenkulun ja kalastuksen alueella toimivia työntekijöitä. Tämä on uusi asia. Tulen tekemään parhaani, jotta myöskin viimeisimmät kansainvälisen työjärjestön sopimukset tulevat sovelletuiksi tällä alueella. On ollut kahden vuoden ajan tällainen sopimus, mutta yksikään Euroopan jäsenvaltioista vielä allekirjoittanut. Jotkin muut maat ovat näin tehneet. Aion harjoittaa yhteistyötä vastuu komission kanssa, sen kanssa, joka vastaa sosiaalista ja työllisyyskysymyksistä, ja hän on jo ilmoittanutkin minulle asian koskevista aloitteista. Korjaan itseäni, saatte 30 sekunnin lisäkysymyksen, vai 30 sekuntia, olkaa hyvä. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε ένα ίσως τομέα που δεν είναι στους φακέλους που έχει αναλάβει η κυρία Επίτροπος. Minun ei tulisi sanoa lisää osa-alueesta, joka ei kuulu vastuualueeseen, mutta minun mielestäni meillä on vakavia ongelmia, mitä tulee työntekijöiden suojelemiseen merellä ja ympäristön suojeluun. 80-luvun alusta lähtien on tiedetty, että Itämerellä ja Välimerellä on tapahtunut kauheita onnettomuuksia. Ne ovat todellinen ruutitynnyri. Ja tämä tietenkin vahingoittaa ympäristöä. Aiotteko voitteko tehdä jotakin, jotta nämä onnettomuudet saadaan kuriin? Totta kai. Haluan viitata kollegiallisuusperiaatteeseen. Minä tekeen parhaani, mutta täytyy noudattaa kollegiallisuuden periaatetta komission sisällä, joten pyrimme välttämään tämän tyyppisiä tapauksia. Nyt haluaisin kovin tarttua tähän turvallisuuskysymykseen, joka koskee turvallisuuteen merillä, siis viittaan nyt Eirikaan. Ja mitä tulee liikenteeseen, herra Kalla sanoo siitä vastuussa, joten olen joka vaikeassa tilanteessa. Kiitoksia. Seuraavaksi annan puheenvuoron Rova Rosbachille. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin, kun on ensimmäisenä puhelistalla, siellä on kaikki kysymykset, jotka ovat hyviä, on esitetty, mutta haluaisin kuitenkin palata rannikokalastukseen. Rannikokalastus pienillä aluksilla on hyväksi ympäristölle, se luo työpaikkoja ja se luo myöskin käytetään paikallisia satamia ja luodaan työpaikkoja myöskin maahan, maalle. Haluaisin kysyä, olisitteko valmis suunnittelemaan osan kalastuskiintiöistä rannikkokalastukselle. Nimenomaan ajattelen asioita ympäristö- ja liikennenäkökannoilta. Ja haluaisin myöskin kysyä teiltä, oletteko suunnitellut myöskin tällaisia suoja-alueita rannikkojen läheisyyteen, jossa nuoret kalat voivat levätä ja kasvaa esimerkiksi tuulipuistovoimaloiden lähellä. Tämä viimeinen osa kysymystänne oli hyvin tärkeä. On täysin välttämätöntä suojella nuoria kaloja, koska jos me eivät, jos me emme näin tee, niin silloin tulokset kalatalouden kannalta tulevat olemaan negatiivisia. Eli tietenkin meidän täytyy kartoittaa nämä kutemisalueet. Tämä on äärimmäisen tärkeää ja ehkäpä jäsenvaltiot voisivat perustaa tällaiset kutualueet kattavia suojeluohjelmia ja ehkä voisi olla olemassa jonkinlainen väliaikainen kieltokin silloin, kun tiedetään, että kutemista tapahtuu. On hyvin tärkeää, että toimintaa jäsenvaltioiden välillä koordinoidaan näissä asioissa. Jäsenvaltioilla on oikeus allokoida näitä kiintiöitä, joita me jaamme keskitetysti, ja ne voidaan jakaa lajeittain, joten jäsenvaltiot voivat kyllä ottaa ottaa nämä erityisluonteen piirteet äh, huomioon. Kiintiöitä voidaan käyttää sillä tavalla, että ne tukevat myöskin pienalusten toimintaa. Keskitetyllä tasolla me tulemme tekemään kaikkemme, jotta meidän politiikkamme tarjoaa oikeanlaiset välineet ja rahoitukset äh, laivaston modernisointiin. Uskon vankasti siihen, että tämä on asian ydin. Me tarvitsemme moderneja pieniä aluksia, joista löytyy oikeanlainen laitteisto ja meidän täytyy valjastaa uuden teknologian mahdollisuudet käyttöömme kalastajien täytyy tietää, mitä he, mitä he kalastavat, minkä kokoisia, heidän täytyy olla tietoisia nuorista kaloista, poisheitoista ja meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta saadaan paras mahdollinen tulos aikaiseksi. Eh, eh, Kiitoksia. Te saatte lisäkysymyksen yksi minuutti, olkaa. Niin. Me olemme nyt puhuneet siis näistä pienistä aluksista ja nuorista kaloista. Minulla olisi vielä kysymys joka kuuluu seuraavalla tavalla. Tuletteko te toimimaan sen puolesta, että noudatetaan politiikkaa, jonka mukaan kaikki kalat tuodaan maahan eikä niitä heitetä pois. Tämä merkitsee siis sitä, että koko kiintiöasetus pitäisi uudistaa. Onko teillä ratkaisu tähän? Ruodamme. Η κυρία Ροσμπάς μεταφέρει εδώ την πολύ Rouva Rosbach kertoo meille Tanskan positiivisesta kokemuksesta. Kuten te ehkä tiedättekin, Tanska on kieltänyt pois heittämiset kokonaan, mutta me koetamme suhtautua tähän hieman varovaisemmin, koska tämän toteuttaminen kaikissa maissa ei ole helppoa. Poisheittojen suhteen me olemme kieltäneet tämän overgradingin, eli me emme halua, että kalat heitetään pois ja sitten sen jälkeen kalastetaan isompia kaloja, jotta kalojen kokonaismäärä kasvaisi. Vihreässä kirjassa koko asia ja olen kovin iloinen, että otitte tämän esille, niin sitä käsitellään vihreässä kirjassa vakavasti otettavalla tavalla. Me tarvitsemme poisheittoihin tehokkaampaa politiikkaa. Jos kalastaja kohdistaa kalastuksensa vain yhteen lajiin, jos hän kalastaa vain yhden tyyppistä kalaa, niin silloin meidän täytyy tarkastella erityistoimenpiteitä, jotka liittyvät laitteiston valikoivuuteen. Jos on enemmän kuin yksi laji, niin silloin täytyy ottaa omaksua hieman tiukempaa politiikkaa suhteessa poisheittoihin, mutta minun mielestäni poisheitoista eh, sen tulisi olla menneisyyden käytäntöä meillä on ongelmia, kalaa ei ole riittävästi ja ei ole järkevää ja on jopa epäeettistä. No tässä täytyy nyt tietenkin poliittisesti valita sanansa oikein, mutta on, ei ole sopivaa heittää kaloja takaisin mereen. Ja viimeinen liikennevaliokunnan puhuja herra Luis de Grandes. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa komissaari ehdokas, mitä tulee liikennepolitiikkaan viime lainsäädäntö kaudella oltiin suuressa epäonnistumisessa. Euroopan unioni pystyi olemaan meriturvallisuuspolitiikassa Erika kolmospaketin avulla kärjessä, mutta se suuri epäonnistuminen oli se, että toimielimet olivat ma- ma- eivät kyenneet kontrolloimaan eivätkä suojelemaan satamia. Satamien pitäisi olla suuria kansainvälisiä keskuksia, jotka optimoisivat kansainvälisen yhteistyön. Onko teillä jotain hankkeita satamien aktivoimiseksi ja tämän puutteen korjaamiseksi? Kaksi minuuttia, olkaa hyvä, komissaari. Niin. Taloudelliset näkökannat, jotka jotka liittyvät satamapolitiikkaan ja omaisuusmääräykset eivät kosketa minua. Ne ovat asioita, jotka liittyvät liikennevaliokuntaan ja joita käsittelee asioita vastaava komission jäsen. Tärkeä on kuitenkin yhteys, joka voidaan luoda yhdennetty meripolitiikan ja satamien turvallisuuspolitiikan, samoin kuin satamien oikean käytön ja lisätyn avoimuuden välillä. Tämä on se, että me pyrimme turvaamaan. Ajattelen myöskin kalastusta. Ja olen pyrkinyt saamaan mahdollisimman hyvin tietoa asiaa koskevista suunnitelmista liikenteen alueella. Ja siitä voin todeta, että asiasta on keskusteltu myös komission ehdokkaiden kollegiossa – ja voin viitata siihen, mitä herra Barroson suuntaviivoissa on todettu. Hän nimittäin on sanonut, että ensi vuonna komissio kokonaisuudessaan, en siis pelkästään minä komission jäsenenä, että siis me tulemme puhumaan kansallisista tuista, joita jäsenvaltiot antavat satamille, samoin kuin eh, myöskin eh, välttämättömistä palveluista. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Emme tässä vaiheessa varmaankaan asiaa käymään lopunaan, mutta emme voi tarttua muiden toimi, komissioiden toimivaltaan. Lisäkysymys. Niin, kiitos näistä sanoista, mutta surullista kyllä me kaikki varmasti ainakin minä, me lähdemme täältä saamatta tietää, mitkä ovat täsmälleen meripääosaston ja mitkä liikennepääosaston toimivaltuudet. Minä kysyin aikaisemmin, onko päällekkäisyyttä ja vastattiin älykkäästi, että yhteistyötä ainakin tulee olemaan. Minä toivon, että yhteistyö tulee olemaan tehokka- tehokasta ja että varsinkin turvallisuusalueella eurooppalainen lainsäädäntö meriturvallisuusalueella menisi eteenpäin tulevalla lainsäädäntökaudella ja minä todellakin toivon, että vihdoinkin saisimme satamiin eh, enemmän turvallisuutta. Συμφωνώ olen yhtä mieltä. Me siis tarvitsemme yksiselitteistä toimi, toimivallan jakamista pääosaston ja komission keskiöltä varten saadaan paras tulosta, mutta tässä minusta ei ole mitään ongelmaa. Viimeisen komission aikana tässä ei ollut mitään ongelmia. Teilläkin on monivuotista kokemusta näistä aiheista. Tiedätte nämä komiteat, joissa ohjataan asioita ja ohjauskomiteat siis, joissa on mukana komission jäseniä ja herra Borkin johdolla, joka vastasi meripolitiikasta. Ja tässä ohjauskomiteassa tarvittiin kaikki mahdollisia kysymyksiä. Minä toivon, että tällä samalla tavalla voidaan jatkaa edelleenkin ja että tämä elin voi jatkaa toimintaansa. Ja jos voidaan teidän luottamuksenne ja saan teidän tukenne, ja niin, että pääsen johtamaan tätä elintä, tulee huolehtimaan siitä, että ei synny mitään konflikteja. Tämä on tärkeää. Ja nyt sitten vastaan kysymykseenne. Se on vielä tärkeämpää kuin minun läsnäoloni täällä tai herra Kallasin läsnäolo on se, että ne yksiköt, jotka vastaavat asioista, harjoittavat hyvää yhteistyötä. Eivätkä vain heitä kapuloita rattaisiin toisilleen, vaan pitää saada aikaan eri yksiköt yksiköiden rajat ylittävä ryhmä, joka pyrkii turvaamaan parhaan mahdollisen toiminnan. Kysymys ei ole pelkästään siis toimivallan rajaamista, se ei ole ratkaisevaa. Tärkeää on, että on yhdennettyä meripolitiikkaa, josta voidaan olla ylpeitä. Oikein paljon kiitoksia kaikille. Lopetimme täsmälleen aikataulussa. Ehkä olen joidenkin kohdalla ollut liian tiukka, mutta aikataulussa pysyttiin, niin se oli meidän velvollisuutemme. Eli nyt on enää jäljellä viimeinen puheenvuoro. Annan vielä puheenvuoron komissaariehdokkaalle seitsemäksi minuutiksi, jotta hän voi vielä halutessaan tehdä tämän kuulemisen loppupäätelmät tai loppupuheenvuoron. Ja lopuksi haluan itse sanoa, että 13.30 me varapuheenjohtajat ja koordinaattorit tulemme kokoontumaan, myös poliittisten ryhmien virkamiehet tulemme siis arvioimaan tätä salissa 1.5. Eli olkaa hyvä, komissaari ehdokas, loppupuheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikesta tehdystä työstä ja haluaisin kiittää kaikkia parlamentin jäseniä, jotka esittivät kysymyksiä ja haluaisin kiittää myöskin niitä, jotka eivät kysymyksiä esittäneet, mutta istuivat täällä kärsivällisinä ja kuuntelivat kysymykset ja vastaukset. Ja todellakin tarkoitan sitä, mitä sanon, kun kiitän teitä kysymyksistänne, koska teidän kysymyksenne kattoivat hyvin tärkeitä asioita ja antoivat minulle mahdollisuuden saada itselleni sellainen olo, että kannatti tehdä kotiläksyt ja tutustua asioihin perinpohjaisesti. Minun täytyy myöntää, että kun salkkua minulle tarjottiin, niin hieman peljästyin tämän teknisen puolen takia. Ja kun tajusin, kuinka paljon teknisiä asioita minun tulisi oppia, mutta olen nyt tajunnut, että tässä on tietty punainen lanka tässä asiassa. Ja kun periaatteet ovat selvillä, niin silloin kaikki tuleekin yhtäkkiä paljon selkeämmäksi kaikkien osapuolten kannalta. Te kaikki esititte kysymyksiä, joista tullaan keskustelemaan silloin, kun yhteistä kalatalouspolitiikkaa ryhdytään uudistamaan. Kalatalousvaliokunta valmistelee eh, mietintöä tästä vihreästä kirjasta Roa Neves. Hän on täällä läsnä tänään. Minä tulen äh, sitten antamaan lisätietoa itsekin ja Nevesin mietintö tulee auttamaan meitä ja se tulee olemaan avainasemassa seuraavan vuoden aikana. Se tulee auttamaan meitä parhaaseen mahdolliseen tulokseen pääsemisessä. Meidän täytyy asettaa rima korkealle. Vuosi 2010 on monimuotoisuuden teemavuosi ja ainakin meidän komissiomme ja teidän valiokuntanne, meidän täytyy kaikkien kantaa kortemme kekoon, jos me haluamme vastata tähän haasteeseen. Meidän täytyy kaikkien osallistua biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen planeetalla. 70 prosenttia planeetasta me koostuu meristä ja valtameristä ja tästä syystä meillä on valtava velvollisuus. Sitten jos puhumme kalatalouspolitiikasta ja kalatalouden hallinnasta, artikla 43.3 sopimuksissa antaa Euroopan unionin komissiolle mahdollisuuden tehdä päätöksiä kalataloussektorilla. Me tulemme käyttämään tätä artiklaa 43.3 niin tiukasti kuin mahdollista, jotta varmistamme sen, että teidän valiokuntanne on toiminnassa mukana asetus liittyen teknisiin toimenpiteisiin, se on sellainen asia, josta tulemme tulevina kuukausina keskustelemaan. Se on jätetty valiokunnan käsittelyyn ja me tulemme ottamaan teidän mielipiteenne huomioon. Sama pätee myöskin politiikan hallinnointiin ilman ennakkoluuloja tähän, äh, tämän sopimuksen suhteen. Eli tässäkin tullaan keskustelemaan monista asioista. Tulemme keskustelemaan pitkällisesti EUn kansainvälisestä läsnäolosta. Se on äärimmäisen tärkeä asia. Olen samaa mieltä siitä, että Euroopan parlamentti on avainasemassa näissä kahdenvälisissä äh, kalataloussopimusneuvotteluissa. Meidän täytyy vahvistaa parlamentin roolia. Minä tulen tekemään kaikkeni pönkittääkseni tätä roolia. Ei ole epäilystäkään siitä, että että mikä tahansa Euroopan unionin komission asiakirja, joka liittyy minun toimivaltuuksiin, niin ne saatetaan myöskin teidän käyttöönne ja olen myöskin teidän käytettävissänne. Olen valmis tulemaan tapaamaan teitä aina sen jälkeen, kun kansainvälinen sopimus on allekirjoitettu. Me tulemme tekemään päätöksiä kollegiaalisuuden periaatteen mukaisesti ja myöskin uuden puitesopimuksen mukaisesti. Monet parlamentin jäsenet että puheenvuoroissa niin aikaisemmin puhuin kollegoista, koska minulla on hieman vielä sellainen olo, että olen edelleen parlamentin jäsen, mutta ehkä en sitä enää olekaan. Mutta joka tapauksessa monet Euroopan parlamentin jäsenet viittasivat puheenvuoroissaan äh, päätöksenteon hajauttamiseen ja politiikkamme alueellistamiseen. Tämä on hyvin okainen asia, koska me haluamme kunnioittaa sopimuksia, mutta samanaikaisesti me haluamme antaa paikallisyhteisöille jonkinlaista liikkumavaraa tilaa hengittää. Toisin sanoen me tulemme tekemään käsi kädessä yhteistyötä parlamentaaristen valiokuntien kanssa Komissiohan on sopimusten valvoja näissä asioissa. Haluaisin yhteenvedonomaisesti vielä kiittää kalatalousvaliokuntaa te olette tietoisia minun vastuistani ja olen itsekin niistä tietoinen ja olen tietoinen siitä, että kalatalouskomission jäsen tekee päätöksiä, joilla on todellisia vaikutuksia miljoonien ihmisten elämään. Eli jos minulle tämä tehtävä annetaan, niin pidän tämän mielessäni. Se vaikuttaa miljooniin ihmisiin rannikkoalueilla. Ja tulen tekemään kaikkeni, jotta heidän elämänlaatunsa on parasta mahdollista ja teen kaikkeni, jotta varmistan se, että yhteistyömme on jo jouhevaa, jotta kalatalous saa vakaan tulevaisuuden tämä uusi niin kutsuttu lemmikkimme, tämä yhtenäistetty meripolitiikka, sen tulisi kasvaa asianmukaisella tavalla. Meidän täytyy tehdä komission jäsenten välillä yhteistyötä tämän asian tiimoilta ja tällä tavalla me voimme varmistaa sen, että meillä on oma meripolitiikkaa. Minä synnyin Kreetan saarella ja minoalaiset olivat ensimmäisiä eurooppalaisia, jotka rakensivat äh, laivoja Välimeren alueelle. Eli minä tulen tekemään kaikkeni, niin tulee olemaan suuri kunnia tehdä yhteistyötä kanssanne. Kiitoksia. Agradezco, agradezco a Kiitoksia kaikille osallistujille, kaikille virkamiehille ja aivan erityisesti tulkeille. Ja kiitän meidän komissaariehdokastamme. Kiitos kaikille. Kokous päättyy tähän. Are you... yes. <laughs> Okay, no,